Witam Państwa. Z pięciominutowym opóźnieniem rozpoczynamy. Huomenta, me olemme nyt viisi minuuttia myöhässä ja haluaisin alkaa kokouksemme. Haluaisin kertoa teille, että tulin tänne saliin 20 minuuttia sitten, mutta nyt vieläkin odotamme joitakin valiokunnan jäseniä. Uskon kun että tämä viivästys kyllä saadaan kiinni Ä, tehokkaassa äänestyksessä, toivon ainakin. Toivotan teidät tervetulleeksi. Ja nyt haluaisin kertoa teille jatkosta. Kohta 16, joka liittyy talousarvioon, se lykätään heinäkuulle. Tähän on eri syitä. Tänään esimerkiksi monet lähtevät täältä työmatkalle Milanoon, joten tämä varmaan voitaneen hyväksyä kyseinen muutos. Ja nyt sitten siirrytään äänestyksiin. Ensin Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia. Jens Giisäkö on esittelijä. Budjettivalvontavaliokunta on tässä vastuuvaliokuntana ja uskon, että nyt varmaankin voisin antaa puheenvuoron herra Sarvamaalle koska hän tuntee tämän aiheen paljon paremmin kuin minä. Onko hän läsnä? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht da. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Kollega Sarvamaa ei kai ole paikalla. Mehän äh, teemme tuon lausunnon äm, talousarvion valvontavaliokunnan mm, puolesta. Mehän olemme intensiivisesti käyneet keskustelua ja kompromissit on olemassa, joten mielestäni voimme aloittaa äänestyksen. żadnych uwag, to przechodzimy do głosowania. Jos muita kommentteja ei ole, niin äänestämään. Kompromissi A koneäänestyksenä. Herra Dantta nyt jää kortti kotiin, joten otamme sen huomioon. Kompromissi A, äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. ja yksi ääni pitää vielä lisätä, koska herra niin, ääni täytyy aina lisätä sitten kohtaan tarkistus 35. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Hylätty. 36 puolesta. Hyväksytty. Sitten kompromissi B Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Zamykam głosowanie. Päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Jälleen kerran otamme huomioon herra Dantanin äänen tässäkin. Ja sitten 43 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan hylätty. 45 puolesta hyväksytty. 46 puolesta hyväksytty. 40 27 puolesta hyväksytty. 48 puolesta hyväksytty. 49 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. Minulla on se vaikutelma, että täällä halutaan tarkistaa tämä, joten kompromissi C, eli ei tarvitse tarkistaa. Kompromissi C, äänestys alkaa. Päättyy. ECR e liikaa. Kiitos. Okay. ECRstä on siis yksi liikaa. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytty. Siirrytään tarkistuksen 59 puolesta. Vastaan. Hylätty. 60 puolesta vastaan. Hylätty. 61 puolesta vastaan. Hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta hyväksytty. 64 puolesta hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Myös on vaikutelma, että tämä on hylätty, mutta me tarkistamme vielä. Äänestys alkaa. päättyä. Hylätty. 66 puolesta, hyväksytty 67 puolesta, hyväksytty 68 puolesta, vastaan, hylätty 6, 70 puolesta hyväksytty. 71 puolesta vastaan. Minulla on vaikutelma, että tämä meni läpi, mutta me tarkistamme. Äänestys päättyy. hylätty. Pieni ääniero vain 72 puolesta vastaan. Me tarkistamme 72 tuloksen äänestys alkaa, päättyy. Sandeella on liikaa Äänestys päättyy. Uudestaan tämä äänestys, joten vielä kerran 72 äänet saakaa. Päättyy. Äänestys päättyy siis. Hyväksytty. kollegansa Jaara. Älkää häiritkö siellä kollegojanne. 73 puolesta. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Hylätty. 75 puolesta vastaan. Hylätty. 76 kuusi puolesta hyväksytty. Kompromissi D koneäänestyksellä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tässäkin otetaan huomioon herra Sitten 87 ehdottaisin, että tarkistukset 27-91 yhtenä ryhmänä, kuka puoltaa, vastaan, hylätty. Ettekö halua, että äänestetään ryhmänä? No ei sitten. Sitten 87 puolesta vastaan, hylätty. 88 puolesta vastaan hylätty. 89 puolesta vastaan. Tarkistamme tulokseen. Äänestys alkaa 89. Äänestys päättyy. Hyväksy. 90 puolessa vastaan. Tarkistamme tuloksen. 90 saka Päättyy. Hylätty. 91 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi E, S alkaa, päättyy. Hyväksytty. Sitten 95 puolesta. Hyväksytty. F-kompromissi, S alkaa. se päättyy. Hyväksytty. Sitten 103 puolesta vastaan. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan. Hylätty. 105 puolesta. Tarkistamme tuloksen 105. S alkaa. S päättyy. viisi puolesta. Kiitoksia hyväksytty. kuusi puolesta vastaan hylätty. 107 puolesta hyväksytty. 108 puolesta vastaan hylätty. 109 puolesta voidaanko äänestää ryhmänä Rova Scott Katton tarkistuksista vai vastustatteko tätä 110 20, koska 121 tulee erikseen. Siis 110-120 kaikki puolesta vastaan hylätty 121 puolesta hyväksytty. Tarkastus yksi puolesta hyväksytty. Kaksi puolesta hyväksytty. Kolme puolesta. Kiitos hyväksytty. Neljä puolesta hyväksytty viisi puolesta, hyväksytty kuusi puolesta, hyväksytty kompromissi G koneäänestyksenä, joka alkaa. S päättyy. Hyväksytty. Sitten sitten 12 vuorossa puolesta vastaan hylätty. 13 puolesta vastaan hylätty. 14 puolesta vastaan tarkistamme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Niin yritän tässä, kun on jotakin epäilyä, niin heti sitten vaan tarkistetaan koneäänestyksenä. Mm, no ei tämä kuitenkaan muuta tätä tulosta. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta hyväksytty. 17 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi H. No me tarkistamme kuitenkin vielä 17 ensin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 21 puolesta vastaan hylätty. Voidaanko yhtenä ryhmänä äänestää tarkistukset? Aina vielä 22 ensin puolesta, 22 puolesta hyväksytty. Ja sitten haluaisin tietää, voidaanko muut äänestää yhdessä? Ei. No niin, sitten 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan. En näe täällä vasemman puolen ääniä ollenkaan. Kädet eivät nouse, joten muistetaan 25. 25. Äänestys alkaa äänestyksenä. Päättyy. hylätty. Pieni ääniero vain. Sitten 26 puolesta vastaan. Hylätty. Sitten koko päätös on jos muutettuna. Äänet saakaa. päättyy. hyväksytty. Kiitän kovasti kaikkia yhteistyöstä. Sitten vuorossa Rova Pauseenin mietintöön eilen hän kertoi mietinnöstään ja jo häntä onnittelimmekin ja kiitimme. Haluatteko te vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Dziękuję. Wszystko nam przekazała w dniu wczorajszym. Przechodzimy do głosowania w sprawie rezultatów negocjacji w ramach rozmów trójstronnych. Głos... Joten me sitten äänestämmekin tästä trilogin tuloksesta. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa tym projekt, dokumentem. Otwieram głosowanie. Äänestys alkaa. Przyjęta. Czy... Haluaisiko joku nyt tässä kohtaa puheenvuoron tästä aiheesta? Eikö komissiokaan? Joten voidaan mennä kohtaan 11. Tässä on kyse selvityksestä ja sen esittelystä aiheesta anastuks EU-ssa. Ja ensin tämä esitys, jossa kuvataan tätä ongelmaa ja sen laajuutta –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 taukoa, joka tässä on pidettiin, niin tässä jo sitten siirrytäänkin aiheeseen. Tämä analyysi koskee siis maa, viljelymaan anastusilmiötä ja sen laajuutta. Meillä on lukuisia todisteita siitä, että maan anastus vaan lisääntyy Euroopan unionissa – tässä tutkimuksessa esitellään käytännön syitä. Siinä analysoidaan myös sitä, miten maan anastus vaikuttaa elintarvikevarmuuteen ja miten se vaikuttaa työllisyyteen maaseutualueilla. Samoin käsitellään ympäristövaikutuksia. Analyysissä esitetään, että maan anastus, erityisesti tämä ilmiö liittyy muihin kiireellisiin kysymyksiin maanomistuskysymyksissä vaatii selkeää reformia siinä, miten maanomistus järjestetty Euroopassa. Toivotan tervetulleeksi tämän analyysin laatijat. Rova Silvia Kei ja herra jo Jonathan Bush. Me kuuntelemme ensin asiantuntijoitamme ja sen jälkeen alkaa keskustelu. Ja te voitte itse määritellä, missä järjestyksessä haluatte kysyä asiantuntijoilta. Olkaa hyvä. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisimme kiittää maatalous- ja maaseudun kehitysvaliokuntaa, joka käyttää aikaa tähän ilmiöön, eli maanviljely maan anastukseen ja se halusi tämän tutkimuksen tästä tärkeästä ja hälyttävästä aiheesta. Halusin esitellä itseni. Nimeni on Silvia Kay ja olen tutkija Transnational Institute Instituutissa, TIN lyhyesti. TIN on kansainvälinen ajatushautomo, joka pohtii politiikka-aiheita mukaan lukien maanomistusoikeudet, elintarviketurvallisuus, luonnonresurssien hoito ja muut ehkäpä kolleganikin saa esitellä itsensä lyhyesti, koska me hänestämme tämän tutkimuksessa. Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Pösch, je suis chercheur... Kiitos, nimi on Jonathan Pösch, minäkin olen tutkija teidän, teidän instituutissa ja on ilo saada olla täällä puhumassa näistä ongelmista Euroopassa. And uh, one of the key arguments we... Yksi pääargumenteista, joita meillä tänään on, on se, että meidän mielestämme viljely maan anastus, joka on huolestuttavaa sinänsä, kuvastaa myös syvempiä kysymyksiä liittyen viljelymaan käyttöön ja tämä vaatii uudenlaista hallintoa eu ennen kuin menemme tuohon argumenttiin, haluaisin kertoa teille tämän esityksen rakenteen. Ensinnäkin haluaisin esittää joitakin alustavia löytöjä, joita olemme saaneet. Sitten haluaisin me tunnistaa joitakin viljelymaan anastuksen pää tekijöitä äh, ja edistäjiä, prosesseja, jotka ovat äh, tähän vaikuttaneet. Kolmanneksi yritämme yhdistää viljelymaan annastuksen muihin tärkeisiin Euroopan äh, passa esillä oleviin aiheisiin, esimerkiksi viljelysmaan keskittymiseen, ja sitten yhdistämme nämä nämä tutkimuksemme tulokset ja annamme joitakin suosituksia, joiden avulla voitaisiin rajoittaa ja pysäyttää viljelymaan anastus. Nyt haluaisin hiukan äh, kommentoida näitä mm, ensimmäisiä löydöksiämme. Ennen kuin esitän teille nämä löydökset, äh, haluaisin lyhyesti kertoa metodologiastamme. En mene nyt yksityiskohtiin, koska olette varmasti äh, kuulleet näistä asioista, mutta joitakin haasteita meillä nyt on ollut viljelymaan anastuksen yhteydessä. On erilaisia määritelmiä äh, maan anastuksesta, mikä on laitonta. Äh, maan anastusta yhdelle on tuottava investointi toiselle, avoimuuden puute ja joitakin tiedonkeruukysymykset kysymykset maaostoista, joka tekee tutkimuksen vaikeaksi. Äh, liiallinen keskittyminen tällaiseen ulkomaalaistumiseen. Mm, usein ajatellaan, että maananastusta harjoittavat äh, ähm, ulkomaiset investoijat, häikäilemättömät sellaiset, mutta äh, näin ei välttämättä ole. Ja sitten tämä vähän implisiittinen, joskus eksplisiittinen olettama, että Eurooppa on jotenkin tämän maailmanlaajuisen maanannastuksen ulkopuolella, joten ollaan kiinnitetty vähemmän huomiota maananastukseen EU-ssa. Ja toivottavasti tämä tutkimus on ainakin onnistunut korjaamaan tämän virheellisen olettaman. Maanannastusta tapahtuu EUn alueella, mukana on EU-toimijoita, EU-pääomaa ja se vaikuttaa EUn kansalaisiin. Tämän tutkimuksen puitteissa kehittelimme määritelmän Ähm, maan annastuksesta, joka on ankkuroitu tähän eurooppalaiseen kontekstiin. Halusimme eurooppalaisen näkemyksen maan annastuksesta. Ähm, meille maan annastus Euroopassa sisältää maakauppoja, jotka ovat ähm, erilaisia kuin tämä äh, perinteinen maakauppojen koko, usein on kyse tuhansista hetareista maata. Tämä vaikuttaa myös päätöksenteko-oikeuteen tästä maasta, kuka saa maata käyttää, kuinka pitkään ja mitä tarkoitusta varten. Niihin liittyy usein tällainen talouden ulkopuolinen voima. Ei voida vain sanoa, että ainoastaan maa markkinoiden rutiinin toiminnan kautta tähän tämä onnistuu, vaan tässä on kyse hyvistä poliittisista suhteista, valtion tuesta, hallinnossa olevien tuesta ja ehkä jostakin käytänteistä kiertää sääntöjä. Ja sitten, kuten myös talous- ja sosiaalikomitea on huomannut, EU-ssa maan amastus liittyy siihen, että ähm, murretaan tämä perinteinen äh, eurooppalainen perhetilojen malli. Nyt haluaisin teille esittää muutamia tutkimuksen päälöydöksiä. Ensinnäkin maan anastuksen laajuudessa. Katsoimme joitakin kansainvälisiä tietokantoja, jotka keräävät äh, tietoa maakaupoista maailmanlaajuisesti, <clears throat> mutta EU puuttuu usein näistä kansainvälisistä tietokannoista. Yksi tällainen tietokanta on Landmetrics-tietokanta, joka maaliskuusta 2015 on kirjannut ylös suuria maakauppoja EU-ssa, jossa on ollut mukana ulkomaisia investoinnia kokonaismäärä on 166,359 hehtaaria, mutta me oletamme, että tämä on paljon alle todellisen tilanteen. Katsoimme Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja myöskin 13 maakohtaista tapaustutkimusta, jotka löytyvät tämän Hands of the Land Alliancein kirjasta. Ja olemme ja usein tässä on kyse ulkomaisten investoinnista. käytetään niin kutsuttuja tällaisia taskusopimuksia Unkarissa, tällä tavoin kierretään laillisia vaatimuksia ja on arvioitu, että jopa miljoona ähm, hehtaaria on äh, anastettu Unkarissa tällaisten sopimusten kautta. Toinen esimerkki on Puola, jossa äh, niin kutsutut tällaiset äh, mm, peiteostajat, valeostajat ostavat maata, ulkomaiset yritykset palkkaavat heitä ostamaan maata ja sitten tämä maa siirretään näiden yritysten omistukseen, vaikkapa se onkin oikeastaan kiellettyä Puolassa. Ja paikallisten viljelyiden mukaan 200 000 hehtaaria on Puolassa ostettu käyttäen näitä valeostajia. Joten haluan tässä sanoa, että vaikuttaa ehkä siltä, että tilastollisesti maananastos ei ole ähm, kovinkaan suurta, mutta eh, todistusaineisto osoittaa, että itse asiassa tämä onkin paljon suurempi ongelma. Toiseksi äh, maan anastuksen laajuudesta olemme huomanneet, että se on epätasaista siinä mielessä, että se erityisesti, joskaan ei pelkästään keskittyy Itä-Euroopan jäsenvaltioihin. Tällaista todistusaineistoa löytyy erityisesti Romaniasta, Bulgariasta, Unkarista ja jossain määrin myös Puolasta. Mitä tulee näiden maakauppojen luonteeseen, niin monet niistä sisältävät uusia toimijoita joko rahoitusalalta, Puhun suurista pankkiyhtymistä, suurista eläkerahastoista, ähm, yksityisen pääoman yrityksistä, yksittäisistä sijoittajista ja sitten niin kutsutut ähm, maakauppiaat, välittäjät, ne ovat usein tällaisia äh, kotimaisia eliittejä. Ja Kuten olen jo aikaisemmin sanonut, monet maakaupat sisältävät sen, että luodaan valtaisia tiloja. Ehkä Romanian suurin maakauppa, jonka omistaa Libanonille omisteinen Maria-ryhmä, se kattaa 65 000 hehtaaria maata ja sillä on esimerkiksi oma teurastamonsa. Ähm, tämä on siis äh, rajoitettu ilmiö EU:ssa, mutta se etenee hiljalleen. Maan anastus on äh, vähäistä vielä Euroopassa verrattuna siis Afrikkaan, mutta se etenee hiljalleen, koska jos äh, asiaan ei puututa, niin on merkkejä siitä, että maan anastus saattaa lisääntyä EU:ssa. Ähm, jos tämä yhdistetään niin maananastukseen EUn rajoilla, esimerkiksi Serbiassa tai Ukrainassa. Ja jos se yhdistyy viljelymaan keskittämiseen yleensä. Ja myöskin tämä yleisempi eh, viljelymaan keskittyminen on ongelma, johon on kiinnitettävä yhtä lailla huomiota kuin maan Um, merci Silvia. Donc nous allons maintenant apporter... Jos Silvia nyt käsittelemme näitä sääntelykehyksiä ja tietysti miten EUn sääntelykehys vaikuttaa tähän järjestelmään. Analyysissä korostetaan EU-neljää politiikkaa neljällä tavalla. Tähän maanomistukseen ensinnäkin on YMP, sitten sisämarkkinat, ympäristöpolitiikat ja kohesiopolitiikka. Käsittelen vain kahta. Ensimmäistä ovat tärkeimmät YMP ja siis tämä, nämä sisä, yhtenäismarkkinat. Tämä tulee YMP, mikä on sen yhteys maa, YMPn vaikutus maanviljelysmaahan on osoitettu monissa tutkimuksissa viime vuosina, ja on havaittu, että vaikutukset ovat rakenteelliset ja merkittävät samalla. Usein kun on puhuttavan, että ei ole toimivaltaa näihin asioihin maanomistukseen, mutta kuitenkin maassa tämä on tär- olisi tärkeää, mistä tämä yhteys tulee. Ensinnäkin tämä liittyy suoriin tukiin, jotka ovat sidoksissa maanviljelysmaan alaan. Tästä on keskusteltu YMPn reformin myötä, mutta periaate on pysynyt samana. YMP voi vaikuttaa useaan asiaan samaan aikaan. Ensinnäkin tilan talouden koko, sitten minkä tyyppistä tuotantoa siellä on, tila-ala ja sitten sopimukset tilallisen ja viljelijän välillä. Kyllä saattaa olla omistussuhde tai vuokrasuhde tästä taulukosta näette mikä YMPn osuudet, jotka menevät tähän, tälle suurimmalle prosentille. Romanian kohdalla huomataan, että tämä on melko valtava 1 prosenttia, maanviljelijöistä saa 51 prosenttia YMPn varoista tai tuista. Mitä tästä seuraa? kolme päällistä seurausta. Ensinnäkin mitään suurempi tila, se saa tukea, joten se haluaa laajentua. Tässä sanotaan, että suurimmat tilat ovat dominantissa asemassa maanomistusalalla toiseksi. Huomataan, että pienten tilojen määrä laskee Euroopassa, niin kuin näette tästä kuvasta selvästi. Huomataan, että 2005-2006 esimerkiksi alle 5 hehtaarin tilojen määrä on vähentynyt noin kolmella prosentilla. Suurimmat tilat, niitä tulee yhä enemmän ja su- suurimmat. Tämä on erityisen huomattavaa Itä-Euroopassa sen takia, että on 5000 euron raja, jotta tila saa YMP-varoja, eli suurin osa tiloista ei saa YMP-varoista rahaa. Tämä on erilaista epäsuoraa kilpailua. Ja kolmas asia, teollisuusmalli, jota, tai tämä tilamalli, jota YMP tukee, tässä huomataan edelleenkin, tai yhä enemmän näitä puutteita tähän liittyy. Nämä tilat ovat hyvin spesif- erikoistuneita ja eivät voi vastata markkinoiden muutoksiin. Ne eivät ole paljon työpaikkoja maaseudulla. Ne vaikuttavat huomattavasti ympäristöön tämän huolestuttavaa ilmastonmuutoksen jatkuessa. Tämän olisi huomattava, olisi tärkeää tasapainottaa YMP-tukien jakamista enemmän. Pitäisi antaa niitä pienille tiloille, jotka ovat tehokkaita, hyvin järjestäytyneitä. Tämä hyödyttäisi, sitä, hyödyttäisi ympäristöä ja olisi työpaikkoja maaseudulle. Näin tuotettaisiin tuotteita, joilla on paljon lisäarvoa. Ja näin ollen nämä varat ja tuotot tulisivat paremminkin maaseudulle ja lähialueille. Nyt toinen EU-politiikka, joka vaikuttaa tähän sisämarkkinat, ne luovat kehykset tälle toiminnalle Euroopassa. Sen myötä maata pidetään tällaisena hyödykkeenä, niin kuin tuomioistuinkin on todennut. Eli se on niin sanottu kiinteä hyödyke. Näin ollen maata voidaan ostaa vapaasti kenen tahansa toimistaan jossa investoijan toimista esimerkiksi mikä on se markkinoiden keskeisin olettamus nostaa pois näitä esteitä perustuen neljän vapauteen, joka on tuotteiden, pääomien, ihmisten palvelujen vapaa liikkuvuus. Näin ollen maatalousmaasta tulee tuote ja se viedään markkinoille. Kuitenkin markkinoiden logiikkaa ei voida soveltaa tällä tavalla suoraan, sillä maa on, on kiinteä hyöke, e, on rajattu määrä, eli kysynnän ja tarjonnan lait eivät päde. Tästä on huomattavissa, että Tämä johtaa taloudellisen epätasa-arvoon. Tässä tilanteessa maa on alue, eli sillä on toisaalta sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen ja kulttuurinen aspekti, joka pitää ottaa myös huomioon. Silvia, ole hyvä. So based on also what Jonathan... Perustuen myös siihen, mitä Jonathan äsken sanoi, tässä täytyy esittää syvällisiä kysymyksiä siitä, onko maan jako ihanteellisella tasolla, kun tarkastellaan maan jakautumista EU-ssa ja katsotaan tätä kuvaa tässä, niin kyllä on pakko huomata, missä määrin maanomistus on keskittynyt tämän päivän Euroopassa. Me, tämä laskelma perustuu Eurostatin tilastotietoihin. Maan keskittymisen aste EU:ssa on niin korkealla tasolla, vain yksi prosentti tiloista omistaa viidenneksen, kolme puolet ja kahden prosenttia tiloista hallinnoi vain 14,5 prosenttia maa-alueesta. Ja sen lisäksi, että tämä on täysin epädemokraattista eikä täytä e-, eurooppalaisia pyrkimyksiä. Näin suuri epätasa-arvo maanomistuksessa synnyttää erilaisia ongelmia maataloudessa ja niitä käsitellään myös tutkimuksissamme, mutta lyhyesti sanottuna ne liittyvät, liittyvät siihen, että on menetty valtavasti pientiloja 2003-2010, alle 10 hehtaarin tilojen määrä laski alle 10 prosenttiin Ihmiset eivät saa maata käsinsä ja tämä hankaloittaa nuorten viljelijöiden elämää. Menetetään elinvoimaa, taloudellista elinvoimaa seudulla, maaperä heikkenee, ero se tapahtuu, menetetään luonnon monimuotoisuutta ja jossakin määrin tämä vaikuttaa myös rintarviketurvaan, kun elin, maanvitus tulee vientivetoisempaa sanoisin myös, että tämä on latentti, ehkä jopa suorakin uhka, ja nämä uhat liittyvät pääasiassa ö, suuriin maatalousyrityksiin ja joistakin avainkysymyksissä todennäköisemmin ne voivat joutua konkurssiin kuin pienet tilat. Tämä lisää myös EU-maatalouden finanssialisaatiota. Näin voi syntyä velan, velkakertymiä ja syntyä jopa taloudellisia kuplia. Tuloksena voi olla sellainen tilanne, jota kutsutaan Euroopaksi ilman puolustusvälineitä. Ei ole mitään varhaisen varoituksen järjestelmää, jotta tarkastettaisiin missä määrin tämä rahoitusmarkkinoissa tapahtuu. Niin kuin sanoin aikaisemmin, EU:ssa ei ole vielä kunnossa tietoa maan anastuksesta, siksi yksi suosituksestamme tässä onkin ja samoin muut tahot ovat tätä peräänkuuluttaneet, että luotaisiin eurooppalainen maan tarkkailukeskus. Se ei olisi pelkkää teknistä maanrekisteritoimintaa, koska kerättäisiin myös uusia tietoja maanomistusmalleista, minkälaisia sosiaalisia piirteitä liittyy maanomistajiin ja heidän suhteeseensa maahan ja sitten otetaan huomioon myös ympäristökriteereitä. Me uskomme, että tämä voisi olla tärkeä askel kohti sitä, että saataisiin todella eurooppalainen tietokanta Euro- Euroopan ylösmaan tilasta tällä hetkellä sitten. Me ei pysty taas puolustautumaan senkään takia, että ei rajoiteta tarvittavalla tavalla pääoman liikkuvuutta. Näin viranomaiset eivät pysty valvomaan viljelysmaan tilannetta omassa maassaan. Monia ehdotuksia on tehty jäsenvaltiossa, jotta voitaisiin syventää tämän tyyppisiä rajoituksia tiettyjen poliittisten tavoitteiden mukaisesti, jotta maat itse pystyisivät tarttumaan tähän anasongelmaan tehokkaammin. Täällä on ongelmia Euroopassa, että maailmastukseen ei tarpeeksi sääntelyä. Tämä olisi osoittaa sen, mihin nämä asetukset perustuvat, mihin kriteereihin. Maanomistusdirektiivi on hyväksytty 2012. Se oli hyvin legitiimi, se neuvoteltiin suoraan yksityisten toimijoiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälisten jäsen, on jäsenvaltiot. Se hyväksyttiin yksimielisesti ja EU ponnistelee paljon, jotta ne panna käytäntöön ainakin Euroopan unionin ulkopuolella. Näin kriteereihin kuuluu konsultointi, avoimuus, yleinen etu ja sieltä on huomioon marginalisoidut ja haavoittuvassa asemassa olevat kansat. Euroopassa tämä raportti osoittaa, että pienet maalaiset, niitä voidaan pitää marginalisoituna ja syrjäytynä. On huomattu, että ei ole selvää toimivaltaa EUn jäsenvaltioilla tässä maanomistuskysymyksessä. Tämä on vaikea kysymys. Sen takia vetämme jäsenvaltioihin ja toimielimiin osoittamaan poliittista rohkeutta ja määritellä nämä vastuut ja velvollisuudet. Ehdotamme eri välineitä, jotka voitaisiin hyväksyä. Nämä ovat siis suosituksia ja ehdotuksia, eli suositus pitäisi määrätä poliittiset prioriteetit, jotka perustuisivat näihin suuntaviivoihin. Samalla pitäisi ottaa aluepolitiikossa paremmin huomioon nämä tavoitteet, jolloin saataisiin toteutettua paremmin ja ne voitaisiin jopa tehdä sitoviksi. Näette tässä raportissa, että ehdotetaan meri. Tämän uuden, tähän uuden yhden p liittyy useita toimenpiteitä. Useita voitaisiin käyttää, jotta tätä omistusta saataisiin hajautettua useimmille toimijoille. Eli eri suosituksia tämän analyysin lopussa, jotta voitaisiin paremmin käyttää näitä vapaaehtoisia toimia näiden yhdistelmä voisi saada aika mielenkiintoisen lopputuloksen. Ensinnäkin korostaisin näitä uudelleenjakotukia, joka siis liittyy tilojen ensimmäisiin hehtareihin. Sitten nämä summien minimit ja maksimit tulevat jossain kohtaa hyvin noudattavaksi, jos tila saa yli 150 000 euroa per vuosi. Lopuksi haluaisin palata tähän aktiiviviljelijän määritelmään. Tietysti mihin kynnyksiin on päädytty Itä-Euroopan kohdalta, joka sulkee ulkopuolelle YMP-tuista suurimman osan näistä tiloista. Aikataulu, joka meillä mielessä, voisi olla, että kun 2017 talousarvio tarkistus liittyvä seuraava ymp uudistus 2020, sen jälkeen pitää pohtia näitä asioita hyvin tarkkaan. Lopuksi tässä raportissa toivotaan, että edistettäisiin sopivaa sääntelyä jäsenvaltioiden toimesta, ja näin ollen olisi hyvä, että tuomioistuin osoittaisi joustoa ja antaisi jäsenvaltioiden hyväksyä tämän suuntaisia asetuksia, ja parhaita käytäntöjä tarvittaisiin enemmän jäsenvaltioiden välillä. Parhaita käytäntöjä, joita ei ole olemassa, ja niistä puhutaan tässä raportissa enemmänkin. Joten lopuksi muistuttaisimme näistä haasteista, jotka liittyvät sen, että tunnustetaan tiettyihin maanomistusongelmiin Euroopan tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla. Ja toimielimet ja jäsenvaltiot, niin pitäisi ottaa vastuunsa tällä alueella hoitaakseen. Ja ma- ei voida ainoastaan pohtia. Markkinoiden näkökulmasta kyse on yksiköstä, jolla on ympäristöllinen, kulttuurinen ja muitakin arvoja. Kiitos. Bardzo dziękuję. Bardzo Kiitoksia paljon tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Te, teillä on varmastikin nyt useitakin kysymyksiä. Jos voisin kenties itse alkaa, niin haluaisin ensin onnitella puhujiamme. Tämä oli todella hyvä esitys. Mutta haluaisin kuitenkin kysyä, mitkä teidän tietolähteenne olivat, koska kaikki tämä liittyy myös tai kaikkien tähän liittyy myös poliittinen merkitys, joten pitääkin voida esittää kysymys, mikä on ollut tässä pohjana tietolähteenä. Toinen asia sitten ongelma, miten arvioidaan välineitä. Välineitä, joita EUlla saattaisi olla käytettävissä. Mitä välintä pitäisi sitten suoda jäsenvaltioille? Olen samaa mieltä teidän kanssanne, Rova Kei, että maa ei ole mikään tyypillinen kauppatavara, mutta tässä tapauksessa – miten pitää tulkita tiettyjä periaatteita, joita maakaupassa on otettu käyttöön. Tämä aihe on erittäinkin tärkeä monissa jäsenvaltioissa. Tietenkin myös maan keskittyminen on ongelma. Ai suokaa anteeksi, Harvoin käytän hyväkseni puheenjohtajan etuoikeutta, enkä useinkaan ota itse puheenvuoroa, mutta olkaa hyvä, eroa edustaja. Ganz herzlichen Dank, habe ich jetzt die Ehre, dass... Sydämelliset kiitokset. Nyt minä olen, eh, minulla on kunnia olla ensimmäinen puhuja, että olen kovin iloinen tästä. Minäkin haluaisin osaltani sydämellisesti kiittää teitä teidän eh, eh, puheenvuorosta. Minulla on sellainen vaikutelma, että usein käsittelemme hyvin pikeniä asioita ja siitä sitten unohdamme nämä suuret liikkeet Euroopassa ja tämä maan jako, sen oikein hyvin esittelitte, se tapahtuu hiljalleen eri jäsenvaltioissa, mutta se tulee voimakkaasti muuttamaan meidän yhteiskuntiamme ja ainoastaan kielteisesti. Minä en löydä mitään myönteistä tästä että yhä harvemmat ihmiset omistavat yhä enemmän maata. On aivan selvää, että on yksipuolisesti huono asia, jos äm, tämä keskittyy liian äh, harvoille ihmisille tämä viljelysmaa. Puhuitte suorista tuista ja nyt haluaisin äh, kuulla teidän arvionne. Äh, suoret tuethan menevät melkein suoraan omistajille, joten EU:ssa näillä suorilla tuilla me vielä eh, kannustamme siihen, että sijoittajat ostavat eh, maata. Ja sitten maanviljelijät, jotka vuokraavat maata, ovat sellaisessa tilanteessa, että eivät saa eh, näitä määrärahoja, joita EU heille haluaa välittää, koska joutuvat sen antamaan eteenpäin. Miten tunnistatte tämän tilanteen? Kuinka paljon näistä suorista tuista todella päätyy ehm, maanviljelijöille ja kuinka paljon päätyy sitten sijoittajille, jotka sillä ostavat lisää maata? Ja, istankin osa on. Niin, sydämestä kiitokset tämän tutkimuksen äh, esittämisestä ja tässä yhteydessä minun on sanottava, että maan anastus on monille asia, jota tapahtuu Afrikassa, ehkäpä Aasiassa, mutta Euroopassahan tämä ei ole ollut mikään aihe. Nyt tällä tutkimuksella meidän on nostettava se Euroopassa tärkeäksi asiaksi, koska tämä omistuksen jako Euroopassa on eurooppalainen aihe ja tämä tutkimus osoittaa, että kyllä meidän täytyy kiireesti toimia. Ja mm, tämä tietopohja on aika mm, epätarkka ja siinä olen samaa mieltä teidän kanssa, me tarvitsemme ensimmäiseksi avoimuutta. Kaikissa jäsenvaltioissa täytyy selvittää, kenelle ja minne maa menee, kuka, kuka sen omistaa. Tämä on ensimmäinen tärkeä asia. Sitten on mielenkiintoista se, sehän se kuvailitte, kun pääomayritykset, jotka eivät osta viljelysmaata sen viljelemiseksi, vaan Äh, sijoitukseksi, niin miten äh, äh, tätä voidaan vastustaa niin, että viljelysmaa pysyisi niillä, jotka sitä viljelevät ja siitä saavat elinkeinonsa, eikä niille, jotka sitä pitävät vain sijoituskohteena. Miten tähän voidaan puuttua? Sitten puhuitte Unkarista ja Puolasta, kuinka siellä tällaisten valeostajien kautta näitä tätä maata anastetaan, niin miten Euroopan unioni voi asiaan puuttua? ehkä meillä on säädöksiä, joita ei sovelleta riittävän johdonmukaisesti. Joten kyllä me tarvitsemme vielä lisää tietoa siitä, äh, millaisia prosesseja tässä on, kuinka uhkaavia ne ovat ja miten me voimme poliitikkoina ähm, torjua sitä. Sitten esitte kysymyksen siitä, onko tämä kansallisvaltioiden tehtävä vai Euroopan unioninkin tehtävä. Minun mielestäni se on myös Euroopan unionin tehtävä, koska mehän myös edistämme tätä prosessia, jos me emme ehkä vielä uusi tai uudelleen harkitse näitä suoria tukia. Minä muistutan pitkän keskustelun suorista tuista, jolloin komissio e- ehdotti tällaista 300 000 äh, kattoa, muut äh, ehdottivat 150 000 kattoa. Meidän täytyy tämä aihe nostaa esiin, koska me kyllä edistämme tätä viljelysmaan keskittymistä suorilla tuilla. Jos me emme jotain kattoa aseta, niin sitten ne yritykset, jotka jo ovat suuria, hyötyvät eniten eurooppalaisista tuista. Pyytäisin, että muutkin ryhmät tämän asian ottaisivat keskustelun aiheeksi. Meidän pitäisi pohtia, eikö tästä voitaisi tehdä vaikkapa oma aloitemietintöä niin, että tämä aihe todella nousisi mm, korkealle asialistassa meidän ryhmämme kyllä tukisi sitä, koska tämä tutkimus sisältää niin paljon äm, mielenkiintoista tietoa, että kyllä tämä mielestäni pitää esityslistalle ottaa oma aloitemietintönä. Pani possu Hoibus. Edustaja Hoibus. Ja herzlichen Dank. Niin, sydämelliset kiitokset. Tämä tutkimus ilahdutti minua. Te monelta eri kantilta valaisitte tätä ongelmaa ja yrititte tästä tehdä myös suosituksen Euroopan unionille, jotta nämä mm, eri vaihtoehdot, joita meillä Euroopassa on, niin kävisivät selväksi, koska Euroopan unionilla ei ole äh, mahdollisuutta puuttua maakauppoihin, mutta jos asiaa katsotaan ympäristön näkökulmasta, katsotaan alueellisen äh, yhteenkuuluvuuden näkökulmasta, niin äh, nostitte esiin toimintamahdollisuuksia. Haluan kiittää teitä siitä, koska tämä ongelma on suuri ja meidän on löydettävä puitteet, kuinka tätä käsittelemme Euroopassa yhdessä. Minulla on valtava määrä kysymyksiä, mutta nyt kahteen tai kolmeen. Ensinnäkin näistä toimintamahdollisuuksista. Puhuitte mietinnön lopuksi myös vapaaehtoista suuntaviivoista. Kysymykseni kuuluisi, katsoitte kertoo myös, kuinka tunnettuja nämä vapaaehtoiset suuntaviivat ovat Euroopassa. Minä luulen, että niitä ei tunneta kovinkaan hyvin. Ja kuinka paljon niitä jäsenvaltioissa jo nyt sovelletaan. 125 valtiota ovat nämä suuntaviivat allekirjoittaneet, mutta eihän tämä tarkoita, että 25 valtiota niitä myös noudattaa. Joten olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka Euroopan valtiot näitä oikeastaan soveltavat. Sitten teidän tietokantanne pohjautuu tähän tietokantaan. Teillä on tämä, tässä puhuttiin 4,3 miljoonasta hehtaarista maata, jossa ei kai oli esimerkiksi mukana, mutta kun tehdään erilaisia tutkimuksia, niin tulee erilaisia lukuja. Sanoitte, että tietoja ei ole tarpeeksi. Katsoitte tätä myös jollain tietyllä ajanjaksolla. Äh, onko ehkä niin, että rahoituskriisin jälkeen Euroopassa maakaupat ovat lisääntyneet vai onko tämä ollut jatkuva trendi viimeisen 10-15 vuoden aikana? Ja sitten viimeinen kysymys vielä. Sen myös esityksessänne mainitsitte tämä äh, jako siitä, kuinka monta äh, ähm, omistajaa Ähm, valvoo, tai hallinnoi kuinka suurta osaa maasta. Äh, kolme prosenttia tässä oli mainittuna. Ähm, keitä nämä kolme prosenttia oikeastaan ovat? Äh, ovatko nämä jotain suuria maatalouskonserneja, eurooppalaisia vai ulkomaalaisia? Ehkä voisitte tästä kertoa enemmän. Kiitoksia. Ja, vielen Dank auch. Paljon kiitoksia näistä alustuksesta. Tämä on aihe, jota meidän on käsiteltävä enemmän, mutta äh, arvioitteko myös tämän Euroopan suurimman maananastuksen seurauksia? Tämä oli nimittäin sosialismi, joka maanviljelijöiltä vei heidän äh, omistuksensa, heidän maansa, ja me kärsimme tästä vieläkin sosialismin seuraukset näkyvät tänään vielä. Meillä on Saksassa tiukka maa, äh, käyttölaki, mutta tämä lakikaan ei voi ehkäistä sitä, että äh, syntyy tällaista maanomistuksen keskittymistä, joka minuakin huolestuttaa kovasti. Katson, ajattelen tässä Mecklenburg ja Tupomerin tiettyjä äh, yrityksiä, mutta meidän on katsottava tätä eri näkökulmista. Minä olin hiukan pelästynyt, kun sanoitte, että Romaniassa yritykset 5000 euroon asti eivät saa tukia. Tämä ei voi olla Euroopan unionin päätös, tämän on Romanian hallitus täytynyt päättää, koska meillä kyllä myös pienet tilat saavat näitä tukia ja näinhän se on ajateltukin ja me Saksassa päätimme, että alle 30 hehtaarin tilat saavat jopa lisän ja lisäksi vielä alle 46 hehtaarin tilat. Se on yhteensä noin 2000 euroa, jota nämä tilat saavat enemmän. Ja kyllä tämä on hyödyllistä taloudelle. Bayerissa suurin osa on pientiloja, mutta minä olin vähän aikaa sitten Tyyringenissä ja siellä tutustuin tilaan, jossa oli 800 lehmää ja 3500 hehtaaria mutta sitten jos minä näen, että 261 omistajaa mm, on tämän, tällä tilalla ja he ovat yhdessä tämän navetan rakentaneet, niin eihän yhdellä Omilla ei silloin ole edes kolmea lehmää, joten ei tässä ole kyse mistään tavallisesta ö, yrityksestä, vaan tässä on kyse tällaisesta yhteisyrityksestä 260 omista, joten tällaisia tiloja on arvioitava eri tavalla. Tiedän kyllä myös, että jos me tällaisia kattoja otamme käyttöön, mm, ja tästä olemme keskustelleet. Saksassa päätimme, että otamme tällaisen lisän sen sijaan, että otamme käyttöön katon, että tällainen sitä voidaan kiertää jakamalla mm, näitä tiloja. Esimerkiksi 200 2000 eh, hehtaarin tilasta voidaan tehdä 400-500 hehtaarin tilaa hyvin yksinkertaisesti. Ja sitten halusin kysyä teiltä, eh, millaisena eh, näette tämän valvontakeskuksen. Minähän periaatteessa vastustan uusia instituutteja, mutta voisin kuvitella, että maatalouspääosasto loisi tällaisen keskuksen, joka asiaa valvoisi. Kyllä meidän täytyy toimia Euroopassa ja ehkä voisimme päästä päätökseen, että jäsenvaltion täytyisi ainakin ilmoittaa, mitä heidän alueellaan tapahtuu, jotta olisimme aina tietoisia uusimmasta tilanteesta ja voimme sitten seurata, jos suuryritykset tai pääomayritykset ostavat valtaisia määriä viljelysmaata Euroopassa, koska tämä ei ole hyvä kehityssuunta Euroopassa. Ja bym miał prośbę, abyście... Kiitoksia. Nyt minulla on pieni pyyntö. Haluaisin, että täällä puhuttaisiin Romanian ongelmasta, koska en ole vakuuttunut siitä, että pienet tilat olisivat todella tuen ulkopuolelle suljettuja. Mielestäni Tämä vääristää hiukan näkemystämme asioista, joten haluaisin palata siihen. Nyt herra Buddha, Buddha tässä puhutaan sen pian, ja ensin herra Tarabella. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että voimme puhua tästä. Kyllä, pienet, pienet tilat saavat tukia Romaniassa ilman mitään ongelmaa. Kuitenkin tämä ilmiö no, ilmiö siitä, että maat keskittyvät yhden omistajan käteen. Kyllä tällainen ongelma on olemassa. Ja tämä suuri ongelma, joka meillä on, liittyy suorien tukien kohteeseen, koska suuret tuet eivät mene pienille tilanomistajille, vaan ne päätyvät tällaisen suuromistajan käsiin ja meidän on katsottava tätä äh, eurooppalaista äh, maankauppapolitiikkaa. Ei kaikkea voida jättää vain äh, vapaasti markkinoiden käsiteltäväksi, koska me annamme su- tukia äh, maanviljelijöiden kannustamiseksi. Haluaisimme tällä tavoin ylläpitää äh, pieniä tai suurempiakin tiloja, mutta loppujen lopuksi sitten nämä tuet päätyvät aivan muualle, joten meidän täytyy äh, toimia täällä Euroopan parlamentissa tämän asian torjumiseksi. Hyvä on. Nyt mikäli ymmärsin oikein, pienet pienviljelijät saavat tukea. Herra Tarabella. Merci, président, Ça m'excitait beaucoup. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vastata mielen Dessin jälkeen, sillä myös Eurooppa leivottiin 245 ja kommunismi aiheutti tätä maaniakoa, niin se pitää paikkansa kyllä, mutta tällä hetkellä Euroopan tilanne on parempi. Meillä on demokraattinen Eurooppa ja kapitalismi jakaa näitä maita tällä tavalla maailmassa ja Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Euroopassa tämä pätee myös tämä sääntö ja ongelma on olemassa Romaniassa, koska kyse on yksi niistä maista, jossa tuottavuus tulee lisääntymään huomattavasti ensi vuonna, vuosina, koska viljelysmaat ovat hyvin hedelmällisiä ja tuottavuus lisääntyy paljon, joka lisää investointien tuottoja, mutta samalla pientilalliset kärsivät. Tämä pätee myös minun maassani Belgiassa tällä hetkellä pienviljelijä, kun hän lopettaa toimintansa, niin maat hankkii sitten naapuri joskus, mutta yhä useammin niin tekevät suuret maatalousjärjestöt ja yritykset, jotka eivät enää ole ihmillisen kokoisia, joten kysymykseni on yksinkertainen. Ja Pöshän käsitteli tätä, että on ollut mielenkiintoisia mekanismeja liittyen tähän, näihin tukien jakamiseen. Ja tämä katto ei ollut menestyksessä, mutta muistan, että minä jätin tarkistuksen vihreiden kanssa 200 000 Euroopassa, jossa on hyvin voimakas degressiivisyys mutta täysistunnossa kaksi ääntä liian vähän saatiin. Muistan tämän selvästi. Eli puolet puolsi sitä, siis että olisi lisää jako, mutta tämän jakokysymyksen lisäksi, ettekö sitä mieltä, että aikana kun markkinat ovat hajallaan, no kapitalismi on saanut sitä aikaan, ei haluta sääntelyä, hylätään kaikki sääntely, hylättiin maitojärjestelmä ja sokeri kahden vuoden päästä, niin mitä tulee nyt tapahtumaan sitten? Volatiliteetti on äärimmäistä liian suurta. Se on vihollinen investoijille, niille, jotka haluavat investoida siis maatalouteen, niin eivätkö he kompensoi tätä tällaisilla vääränlaisilla sopimuksilla, sillä jos tonni vilja maksaa 250 euroa, niin ei ota mitään se, että saadaan lisätukia, vaikka 2010, no ei auta siis mitään, että on euro, EU-tukia markkinoilla jos se tilanne on tämä, pitää ottaa niitä, jotka ovat pahimmassa tilanteessa, esimerkiksi maidon tuottajat, tällainen kontrasyklinen tuki ja toiseksi, että irrotetaan tuet tuotantomääristä. Kiinnostaako teitä ja onko teillä tietoja siitä, mitä tapahtuu maailma suurten tuottajien kohdalla Brasilia muun muassa Yhdysvallat, jotka irrottavat tukian tuotannosta, jotka siis sitovat nämä tuotantoon me olemme muuten panemassa vaikeuksiin nämä pienet tuotteet. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie ograniczałem wypowiedzi, bo mamy trochę... Nyt en ole halunnut rajoittaa puheenvuorojanne mitenkään, koska aika on hiukan, mutta nyt kuitenkin pyytäisin, että puhuisitte pikemminkin kaksi kuin kolme minuuttia. Ja chciałbym odnieść się do wypowiedzi pani, e, pani Kej, która... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin viitata siihen, mitä Rova Kei sanoi. Hän nimittäin puhui laittomista ostoista. Puolassa on totta, että Puolassa meillä on laki, joka suojelee puolalaisten maan hankintaoikeuksia suhteessa ulkomaalaisiin, mutta huolimatta laista. Ja tehän näitte, mikä ongelma on. on. Maassa on monia ulkomaalaisia toimijoita, jotka ostavat maata meillä erilaisten vale ostajien ja bulvanien muodossa. Te puhuitte 12 hektaareista ja sanoitte, että tämä ilmiö koskee aivan erityisesti länsipuolaa. Jos mahdollista haluaisin, että kertoisitte meille, mitkä olivat lähteen, miltä pohjalta laaditte kyseiset tilastot joka vuosi parlamentti Puolassa käsittelee kysymystä. Ulkoasiain ministeri esittelee äh, raportin ulkomaalaisten maaostoista, maakaupoista ja minun täytyy sanoa teille, että joka kerta kun kuuntelin, olen kuunnellut tätä raporttia, ministeri on ottanut esille vain muutamia, muutamat sadat hehtaarit ja te taas puhuitte kahdesta sadasta tuhannesta hektaarista, joten haluaisin kyllä tietää, mistä nämä johtopäätöksenne ovat peräisin. lijepo gospodine predsjedniče. E, pogledala sam vašu studiju i vidim da u njoj nemate podatke za Hrvatsku. Kiitoksia. Minä olen tätä tutkimusta tarkastellut ja näen, että siellä ei ole mitään e, tietoja Kroatiasta. Ja siksipä minua kovasti kiinnostaa, milloin e, saadaan tietoa Kroatiasta, joka nyt kahden vuoden ajan on ollut EUn jäsen, milloin me voimme näitä tietoja saada. Nämä kysymykset, joita esit esititte, ne ovat kysymyksiä, joista oikeastaan hallitukset ovat vastuussa. Nehän voivat päättää maatalousmaan käytöstä. Kroatiassa on ollut niin, että sosialismin jälkeen muutimme lakeja niin, että pienet maanviljelijät, pienviljelijät saivat taas viljelysmaan käyttöönsä, mutta se ongelma, mikä on olemassa, on se, että nämä pienviljelijät eivät, äh, pientilat eivät ole olleet elinkelpoisia. Nämä meillä oli tällaisia järjestelmiä, joiden avulla äh, maa, jaettiin eh, siirtymäajan jälkeen ja suuret yritykset pystyvät tähän paremmin kuin eh, pienviljelijät. Ja nyt suuryritykset ovat perustaneet tytäryrityksiäkin Kroatiassa. Ja sitten yksi tytäryritys esimerkiksi ää, ähm, ää, äh, on rekisteröitynyt karjan omistajaksi ja toinen yritys ää, äh, on äh, viljelysmaan onista. Ja sitten valtio huomasi, että tämä yksi yritys omistaa pelkkää karjaa eikä viljelysmaata ja siksi tietyn menettelyn kautta se sai lisää viljelysmaata. Nyt meidän on katsottava Euroopassa, haluataanko yhteinen maatalouspolitiikka määritellä perheyritysten ja pienviljelijöiden kautta. Ja jos näin haluamme tehdä, niin sitten meidän täytyy auttaa jäsenvaltioita, koska jos pien tiloja ei eh, olisi, niin silloin ei olisi enää eh, elämää maaseudulla ja maaseutu kuolisi. Se me kaikki tiedämme. Maanviljelijän ei tarvitse vain ylläpitää biologista monimuotoisuutta ja ympäristöä. Hänen täytyy tuottaa eh, tulevaisuuden elintarvikkeet ja kiitos maanviljelijöiden kylissä säilyy elämä. Ja tämä on otettava huomioon, kun katsotaan viljelysmaan Äh, käyttöä. Kroatiassa pienet perhetilat eivät enää ole elinkelpoisia, koska se ei ole enää mahdollista niille ja täytyy ryhtyä toimimaan. Kysymys kuuluu, onko meillä Kroatiassa suuria kotimaisia vai suuria ulkomaisia äh, maatalousyrityksiä. Se on oikeastaan epärelevanttia. Tietysti seikka on se, että pientilat kuolevat pois. Kiitoksia. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre Studie. Des Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän sydämestä tästä tutkimuksesta. Tämä nyt on alku. Minä olen jo 35 vuotta ollut maanviljelijänä ja tämä rakennemuutos on aina ollut. Tietynlainen rakennemuutos on myös tarpeen. 30 vuotta sitten meillä oli 18 hehtaaria, nyt meillä on 70 hehtaaria perheen eh, pitää pystyä Leishan. Niin perheen pitää pystyä myös eh, ansaitsemaan eh, elinkeinonsa ja siksi tilojen on kasvattava. Kuitenkin monella alalla meillä on korjaamisen vara Saksassa meillä on useita eri eh, lakeja, ja, eh, tiukkoja lakeja, kolme eh, tällaista maankäyttöä säätelevää lakia, mutta nämäkään eivät riitä epätasapainon tasapainottamiseksi. Olen nyt iloinen siitä, että tämä, meillä on tämä alku, ja yhdessä herra Dessin kanssa voisin esittää tämän vaatimuksen, että Agri-pääosaston sisällä todellakin kysyttäisiin tietoja kaikilta jäsenvaltioilta ja saataisiin tällainen tietokanta. Ilman tällaista tietopohjaa ja äh, yksittäisten jäsenvaltioiden tarkkoja tietoja emme voi asiaan puuttua. Saksassa mm, pientiloja tuetaan toisissa valtioissa. Meillä on vielä äh, tilakokoon sidotut tuet Eli yhteistä maatalouspolitiikkaa tässä mielessä ei ole. Kuitenkin meidän täytyy myös yksityisomistusta suojella. Se on tärkeää. Toisaalta meidän täytyy katsoa siis mm, tilannetietoja, katsoa erilaisia lakeja, katsoa kuinka paljon maanviljelijöillä on vuokramaata. Nämä ovat asioita, joita meidän on tarkasteltava, jotta voimme tehdä johtopäätökset. Ja sitten kun tämä on tehty, niin sitten voimme todella puhua faktoista ja pohtia, pitäisikö meidän Euroopassa ryhtyä jatkotoimiin. Dedano. Edustaja Delano. Joo. Puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen voidessani osasta tähän keskusteluun. Tässä on käsitellään todellista ongelmista. Nyt pitää jatkaa asian käsittelyä. Et, uskon, että tässä on kyse koko EUn tulevaisuudesta, erityisesti kun ajatellaan maankäytön tasapainoa EUssa. Tämä liittyy myös maatalouden ja maaseudun tulevaisuuteen. Viimeiset puheenvuorot liittyvätkin juuri tähän. Uskon, että kehitys, tällainen ke- kehitys tietysti maan keskittymistä on sellainen ilmiö, että vastaan pitää kyllä tapella. Mielestäni tämä aiheuttaa jopa maaseudun aaviko, tyhjentymistä. On tärkeää toimia tällaista vastaan, koska meidän täytyy pitää maaseutu hengissä elävänä. Jos me menetämme työllisyyttä keski, maan keskittymisen kautta, silloin meillä on vähemmän naapureita varsin, varmasti enemmän hektaareja, mutta vähemmän ihmisiä paikan päällä. Tähän pitää nyt keskittyä. Pitää välttää tämän tyyppinen maan keskittyminen. Miksi tästä tapahtuu? Sen takia, että kun luovuttaa tilansa, niin luovuttaja tarvitsee rahaa. Yleensähän ihminen on silloin jäämässä eläkkeellä, ainakin Ranskassa usein on juuri näin. Joten pitää löytää jonkunlainen formaatti, joka todellakin sitten mahdollistaa, että maasta luo, maan luovuttaja voi luovuttaa maansa nuorille viljelijöille. On erittäin tärkeää, että nuoret jatkavat tilanhoitoa, jotta maaseutu pysyy hengissä, kuten sanoin. Sitten minulla on kaksi kysymystä tästä tutkimuksesta. Ensinnäkin, onko tarkasteltu, miten maataloustilanne rakentaminen vaikuttaa esikaupunkialueella esimerkiksi? Täällä on aika merkittävä merkitys kaupunkien ympäristössä. Sitten onko tarkasteltu, miten metsittyminen vaikuttaa, koska on myös tällainen luonnollinen ilmiö, metsiä metsitetään, et, koska sen takia, että, tai tehdään mets, kasvataan metsiä, koska maata ei tarpeeksi viljellä. Miten tämä siis vaikuttaa? Bardzo dziękuję. Ja zawsze kiedy się zastanawiam nad... Kiitoksia. Kun ajattelen tätä maan keskittymisasiaa, niin silloin ajattelen eurooppalaista maatalouden mallia ja ajattelen maan viljelyksen kilpailukykyä Euroopassa ja miten se pärjää maailmassa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tämän selvityksen tekijöitä. Tiedot, jotka meille esiteltiin, ovat hyvin tärkeitä Minun mielestäni kyse on valtavasta ongelmasta, joten pitäisi käsitellä tätä asiaa omaotteisen mietinnön myötä Puolassa. Meillä on paljon huolenaiheita, suuri huolenaiheita. Puolalaiset joitakin vuosia jo pelkäävät erittäin paljon tätä käytäntöä. Puolalaiset maat kuuluvat ensimmäinen tammikuuta 2016 lähtien sitten ulkomaalaisille joukkoostamisten myötä. Tämä on kysymys, jota me esitämme. Kyse on todellakin yhteiskunnallisesta ongelmasta, joka on avainasemassa. On tehty yleisiä tutkimuksia koko EU:ssa, joissa käsitellään omistuksen rakennetta. Tämän lisäksi pitää ottaa siis huomioon tämä problematiikka, joka liittyy Itä-Eurooppaan meillä, viljelysmaat, maatalousmaat ovat paljon halvempia kuin lännessä. Ja tämä houkuttelee sijoittajia, mutta paikallisväestö haluaisi pystyä säilyttämään nämä maat itsellään ja varmistua näin ollen siitä, että tämä kansallinen hyveistä suojellaan ulkomaalaisia vastaan, joten todellakin haluaisin pyytää teiltä, että laitettaisiin omalla tänne mietintöön. Ja toinenkin kysymys, minä haluaisin itsekin tietää, mikä on ollut tiedon lähteenä teillä tässä, jonka myötä olette voineet kertoa näitä tilastotietoja, jotka liittyvät Puolaan. Kiitos. Andrew. Kiitoksia, herra Andrew. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kahta vierastamme esityksensä tarkkuudesta, koska he ottavat todellakin esille tärkeitä kysymyksiä ja tuloksia, joita syntyy omasta julkisesta politiikastamme maataloudessa ja mit, mitä rajoituksia tähän politiikkaan liittyy. Ja minäkin jaan ajatuksen siitä, että pitäisi nopeasti laatia aiheesta valiokunta-aloitteinen mietintö, jota tarkasteltaisiin maatalouden rakennetta ilman, että odotetaan keskivaiheen tarkastusta, koska se, mitä tässä nyt esitetään meille, on varsin ratkais- ratkaisevaa ja perustavanlaatuista. Tähän liittyy tällainen holistinen lähestymistapa julkisessa politiikassa, jota harjoitetaan maataloudessa, että kun julkinen politiikka ei vaiku, pysty vaikuttamaan hintavolatiliteettiin, eikä työllisyysongelmiin, eikä maan käyttöön, eikä se vastaa agronomisiin vaatimuksiin. Tässä puhuisin myös GMOista, niin silloin on pakko kysyä, missä määrin julkinen politiikka on onnistunut ja tuloksellista ja tehokasta. Ja on totta, kun puhutaan tällaista politiikasta, joka antaa suoraa tukea, joka ei liity tuotantoon, ei voida odottaa, sit, tai voi vain odottaa, että keinottelijat tarttuvat tilanteeseen, maan keskittymiä syntyy. Ja sitten samalla päätän, että ei panna tuki, tu, tuille kattoja, annetaan kaikki avaimet suuri sijoittajille, jotka voivat tulla tuhoamaan täysin pienviljelyksen ja keskitetään myös julkinen tuki näille, eikä enää ole kysekään maanviljelystä vaan toimitaan vähän sijoitusmielessä, kehitetään omia etuja pelkästään. Tässä tilanteessa ei voida jatkaa tätä, tämän tyyppistä julkista yleistä politiikkaa, ja minäkin haluaisin ottaa esille näitä kysymyksiä siitä, mikä teillä on tässä tietolähteenä. Tämä on tietysti tällainen pien, pienempi kysymys, mutta meidän pitää käsitellä näitä ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä YMPssä. Sitten työllisyydestä ja alue, alueiden käytöstä. Onko tässä yhteinen suora linkki työllisyyteen onko tämä maan keskittyminen tekijä samanlainen kaikkialla EUn aluetta, koska julkinen politiikka, jota olemme harjoittaneet, ovat tyhjentäneet kokonaisia maa-alueita ja sitten keskitetään tätä viljelytoimintaa jonnekin. Puheenjohtaja, haluaisin yhtyä näihin ajatuksiin, joita äsken esitin siitä, että pitäisi nopeasti laatia valiokunta aloitteiden mietintö tästä perustamisesta kysymyksestä ja miettiä sitä, minkälaista politiikkaa meidän pitää jatkossa alkaa harjoittaa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Todellakin tämä hanke on asia, jota meidän on todella ajateltava, ja tämä on hyvä aloite. Kaikki puhujat nostivat esiin nämä nämä lähteet, joista äh, nämä tiedot on äh, kerätty. Minä löydän täältä äh, viitteitä eri tieteellisiin tutkimuksiin. Sitten myöskin eräs lehtiartikkeli, joka on itse asiassa maatalousministerin haastattelu. Tärkeää olisi, että ne instituutiot, jotka jäsenvaltioissa näitä asioita käsittelevät, niin että teillä olisi yhteys heihin, jotta saisitte mahdollisimman parhaat tiedot. Jos luette vain äm, lehtiartikkeleita, niin se saattaa johtaa keskustelun toiseen suuntaan. Kuten herra Deskin sanoi, mm, syntyy tällainen epäselvyys siitä, että romanilaiset maanviljelijät eivät saa tukea ja Kaikki romanilaiset maanviljelijät saavat tukia 0,3 hehtaarista ylöspäin. Mitään eroa ei tehdä näiden viljelijöiden välillä. Uuden maatalouden kehittämisohjelman mukaisesti itse asiassa pienet viljelijät saavat lisätukia, jotta he voivat tuottaa paikallismyyntiin. Olisi mielenkiintoista kuulla, mikä on komission näkemys tästä tutkimuksesta. Onko täällä paikalla joku komissiosta? Jos ei, niin olisi kyllä hyvä kuulla myös komission näkökulma asiaan. Se, mikä olisi tärkeää, että te, tutkijat kertoisivat meille, mitä ratkaisuja olisi tilastonäkökulmasta. näkökulmasta miten pystyisimme ehkäisemään sen, että ulkomaalaiset vievät viljelymaan Miten teemme sen? Annammeko paikalliselle maanviljelijälle mahdollisuuden ostaa viljelysmaa? Jäsenvaltiolla on tässä vielä tärkeämpi rooli. Tuen tätä hanketta ja tätä tutkimusta, mutta olisi erittäin tärkeää, että saisimme ihan tarkat tiedot viranomaisilta. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Selvitys on mielenkiintoinen. Pitää nyt käyttää hieman aikaa enemmänkin tämän tutkimiseen. Me saimme sen vasta. Minusta tämä maakysymys on hieman monimutkaisempi kuin mitä täällä on ajateltu tähän mennessä. Mistä tässä oikein puhutaan? Maan käytöstä vai sen omistamisesta? Muistuttaisin, että nämä viljelys maat ja niin omistus, tämä kuuluu jäsenvaltion toimivalta, Jokaisessa jäsenvaltiossa lait ja asetukset vaihtelevat toisistaan. Niitä ei ole ansattu tässä asiakirjassa, näin ollen Ranskassa. No, maanviljelijät omistivat sodan jälkeen 75 prosenttia maista. Tällä hetkellä he omistavat alle 15 prosenttia näistä maista, joita viljelevät. Viimeisen 30 vuoden aikana on ollut paljon lakeja, joita on hyväksytty. Niillä on pyritty estämään suurenemista. niille on pyritty pitämään nämä yhteiskunnalliset puitteet kunnossa, mutta en voi sanoa, että siinä oltaisiin menestytty kuitenkin. Yhteiskunta voi olla hyvin monimuotoinen. Kuka loppujen lopuksi omistaa maatilat? 3, 4, 5, 6 maanviljelijää vai perheyritykset, jotka toimivat yhdessä. Eli nämä yhteiset perhetilat vai omistaako ne kapitalistinen yhtiö, jolla ei ole mitään tekemistä itse viljelyksen kanssa. Tässäkin pitää pohtia näitä yksityiskohtia. Ja lisäksi on käsite, mikä pitää ottaa huomioon, nimittäin mistä maista puhutaan. Minä tulen vuoristodepartementista siellä, maan tuottavuus on huonoa, ja vain kolme kuukautta vuodessa voidaan viljellä. Tämä saa sen, että kyllä perheillä on ollut suuria pinta-aloja, viljelysmaata, vuoristoissa on paljon, tai siis suuret alat, mutta 100 hehtaaria maata, onko se samanarvoinen kuin mitä on Pariisin alueella? Ei. Joten pitää mennä hieman pidemmälle näissä tutkimuksissa, erotella nämä lail, säädäntökehykset, yhteiskunnalliset kehykset ja mikä on maan viljelysarvo. Ja lopuksi, niin kuin täällä jo mainittiinkin, miten saadaan tähän mukaan tämä kaupunkipainekysymys. Ranskan jakautunut sataan departementtiin eli alueeseen viimeisen 40 vuoden aikana Ranskassa on menetetty yhden departamentin alueen verran johtuen tästä kaupungistumisen paineesta ja lisäksi siellä on menetetty sitä sam- joka kymmenes vuosi departamentin alue siksi, että metsät ovat suurentuneet, että tämäkin on tätä painetta, jota me, viljelysmaat kohtaavat. Jos haluamme työstää näitä kysymyksiä, niin pitää käyttää lähestymistapaa, joka on globalisoiva eikä pidä ainoastaan tuijottaa YMP-tukijakoihin, mutta se on vain yksi osatekijä. Kiitoksia edustaja Dorfman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen kyllä nyt vähän yllättynyt tästä keskustelusta, jota me käymme täällä. Jos katsoo ähm, maanomistusta Euroopassa ja sen muutosta, niin on vähän vaarallista heti puhua viljelysmaan anastuksesta. On varmasti tapahtumia, jotka sopivat tähän kategoriaan, mutta on myös paljon maanostoja, jotka menevät siihen suuntaan, että perheyritykset suurenevat, tai kuten romanialainen kollega sanoi, minä tulen Italiasta. Italiassa useat nuoret viime vuosina ovat luoneet uuden elämän Romaniassa, ostaneet sieltä maanviljelysmaata ja ovat maanviljelijöitä siellä nyt. Onko tämä huono asia? Ei maan ostaminen aina ole huono asia. Kyllä myös liikkumisen vapaus ja asettautumisen vapaus ovat Euroopan unionin periaatteita, joita on otettava huomioon. Ja jos Unkarissa on esimerkiksi tällaisia taskusopimustilanteita, tämä johtui ainoastaan siksi, koska maa ei mahdollistanut muun tyyppisiä ostoja, vaikka olisikin ollut kyseessä ihan tavallinen aktiivinen maanviljelijä. Siinä mielessä olen kyllä oikeassa, että meidän maatalouspolitiikkamme vaikutusta maan keskittymiseen, sitä on tutkittava. Ja voitaisiin katsoa myös minun maatani Italiaa, keitä nämä kolme, neljä, viisi prosenttia yrityksistä ovat, jotka saavat 50 prosenttia tukia. Yleensä ei se ole yksittäisistä ihmisistä, vaan jostain yrityksistä ei ole mitään tekemistä maanviljelyksen kanssa. Ja meidän on huomioitava sekin, että nykyisessä rahoitusmaailmassa vakaat tulot ovat muuttuneet hankaliksi saavuttaa ja suuret sijoitusyritykset etsivät yhä enemmän vakaita sijoituksia ja meidän maatalouspolitiikkaamme valitettavasti johtaa myös siihen, että investointi maaperään on varsin vakaa sijoitus ja tämä ei voi olla järkevää näiden perheyritysten kannalta. Kommentarza. W Polsce Selvästi kommentoida sitä, mitä äsken sanottiin. Esimerkiksi Puolassa on sellaisia tapauksia, missä Alankomaan henkilö on 100-150 hehtaaria maata. Nämä ihmiset elävät Puolassa, viljelivät maata ja si- sitä katsotaan ihan hyvällä. Jos nämä ihmiset todellakin elävät itse Puolassa ja tekevät siellä työtään, meistä tämä on myönteistä maan keskittymistä tässä mielessä. Mutta meille anastus tapahtuu silloin, kun henkilö itse ei aktiivisena viljele maataan rajaa. Ja, vielen Dank, Herr Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Omista kalastusoikeus on tärkeä. Tämän oli tällainen yhteiskunnallispoliittinenkin kiistakapula. Karl Marx sanoi, että omistaminen pilaa ihmisen ja siksi pitäisi kaikki valtiollistaa, mutta omistaminen myös vakauttaa yhteiskuntaa, jos se on oikeudenmukaista. Samalla tavalla se voi epävakauttaa yhteiskuntaa, jos se ei ole oikeudenmukaista. Ja maanviljelysmaa on erittäin erityinen osa omistamista. Nyt haluaisin hiukan vesittää asioita, eihän me suoria tukia voida kaikesta tehdä laittaa vastuuseen. Siellä Saksassa ostetaan maata riippumatta siitä, voivatko he saada tukia tai eivät ja tulevatko niitä koskaan saamaan. Tämä vain huomautuksena. Kolme asiaa kirjoitetaan. Ensinnäkin olen erittäin kiitollinen tästä tutkimuksesta. Me tarvitsemme vielä lisää Me tarvitsemme myös, kun analyysejä teemme, samanlaisia periaatteita. Tämä näkyy myös sivulla 33. Siinä luvut menevät varsin pitkälle toisistaan. Tässä on suuria eroja. 5 prosenttia, 0,8 prosenttia. Kun teemme näitä tutkimuksia, meidän täytyy yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kehittää järjestelmä niin, että tiedot ovat vertailukelpoisia. Minulla on vähän sellainen vaikutelma, että ne eivät aina ole ihan vertailukelpoisia. Jos esimerkiksi tietojen keruupisteenä Ähm, ehdotetaan pääosastoa, niin pidän sitä oikein hyvänä. Meidän täytyy käydä myös periaatekeskustelua siitä, mikä on suuri tila, mikä on pieni tila, miten ähm, aiomme kehittää suoria tukia ja niin poispäin. Ja sitten katsoa, mitä Euroopan unioni voi äh, tehdä, mitä sen täytyy tehdä tässä asiassa. Mutta toistan vielä kerran, äh, että omistaminen on tärkeää ja maaperä on aivan erityinen omistamisen luokka, siksi meidän täytyy sitä käsitellä. Ja jos sitten siitä teemme oma mietinnön, niin kyllä minä sitä kannattaisin, sitä meillä olisi mahdollisuus keskustella siitä myös täysistunnossa. Kiitoksia. Pan poseł Janusz Wojciechowski. Kiitos. Seuraavaksi Uczuwacz. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję bardzo za... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos näistä asiakirjoista jossa esitellään tietoja, jotka ovat samansuuntaisia meidän tietojemme kanssa ja havaintoimme kanssa. Puolassa muun muassa haluaisin palata tähän ongelmaan, joka liittyy maiden keskittymään, mitä se, mihin se vaikuttaa, mitä se hyödyttää, mitä hyödyttää, että on suurempia tiloja. Matkustimme Suomeen tutkimusmatkalle. Silloin sain tietoa paikalliselta maatalousministeriltä. 1999 oli 130 000 tilaa, suurin osa 17 hehtaaria ja tulot miljardi 600 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä on vain 54 000 tilaa ja tulot puoli miljardia euroa, joten nämä tilat ovat keskittyneet ja tämä antaa vähemmän tuloja kuin nämä aikaisemmat pienet tilat, joten miksi sitten keskittää maanomistusta? Sillä tämä ei auta tuottamaan lisää tai intensiivisemmin kuitenkaan. Päinvastoin me teemme kaikkemme, jotta tämä vaikuttaa siltä, että kaikki, jotta rajoitetaan tätä tuotantoa, joten en ymmärrä syytä, miksi Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tulisi sallia tämä keskittymä. Tämä on maanviljelijöiden intressien vastaista ja se on ympäristöönkin kannalta haitallista. Tämä on siis syy sille, että asia pitäisi pohtia syvällisemmin, minkälaista maataloutta me haluamme – Totta kai on eroja jäsenvaltioiden välillä, mutta meidän pitäisi luoda kaikki suotuisat ehdot pienille tiloille, perhetiloille, jotta ne voisivat toimia ilman rajoja. Ja vielä pari sanaa puheenjohtajaa. Meillä on suuri ongelma, joka liittyy kilpailuun vääristymään EU-ssa. Meillä on lähinnä kaksi Eurooppaa maataloussektorilla. Hyvin rikas Eurooppa lännessä ja hyvin köyhä Eurooppa idässä. Joten meidän tulee löytää ratkaisuja, joiden myötä voisimme suojella maanviljelijöitä idässä uudessa unionissa, sillä jos me avaamme maamarkkinat täysin vapaiksi, niin nämä pienet tilalliset kärsivät eikä heillä ole tuloja Maistan, Kiitos. Niin. Pieni huomio. Pientilojen kokohan kyllä vaihtelee. Ja tämän, tästäkin pitää esittää omat kysymyksensä. Господин Нека да започна от там, че изследването наистина е много важно, тъй като земеделските земи са изходна точка за всички политики, които правим. todella todeta, että tämä tutkimus on erittäin tärkeä, koska maatalousmaa on pohjana kaikille sille, mitä maatalousministeriössä tapahtuu. Mikä on se instituutio, joka on taattava yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Sijoittajat haluavat voittoja, joten ne haluavat ostaa viljelysmaata saadakseen voittoa. Mutta mitä tapahtuu sellaiselle viljelysmaalle, joka kärsii erosiosta? Meidän täytyy tehdä oma aloitemietintö, jotta voisimme tehdä ehdotuksia. Ehkäpä meidän tulisi verrata kaikkien jäsenvaltioiden parhaita käytänteitä. Bulgaariassa meillä on erityistä politiikkaa sellaisen viljelysmaan suhteen, joka on heikentynyt laadultaan. Yhä useampien ihmisten vil- viljelytoiminta lisää työllisyyttä. Maaperä tarkoittaa leipää, joka päiväistä leipää. Maaperä tarkoittaa turvaa ihmisille, jotka asuvat maaseudulla. Me yritämme keskittää maataloutta, jotta voisimme taata tämän. Ja sitten meille syntyy tämä ongelma, että maalta muutetaan pois esimerkiksi vuoristoseuduilla tai muilla seuduilla. Ja siksi tarvitsemme oikeudenmukaista politiikkaa ja meidän täytyy katsoa, mitä tuorille tuille tapahtuu, koska meidän mm, äh, halumme rahoittaa pienviljelijöitä johtaakin siihen, että itse asiassa tuemme suuria sijoittajia koska rahat päätyvät loppujen lopuksi heidän taskuihinsa. Sitten az előadó magyar Hauslinki. Kiitos puheenjohtaja. Olemme kuulleet näistä Unkarin niin kutsutuista taskusopimuksista. Herra Dorfman suojeli näitä taskusopimuksia, koska ilmeisesti ihan laki ne sallii. Haluaisin kiinnittää huomion seuraavaan. Unkarilainen maatalouslaki ja maalaki perustuu tanskalaisen ja ranskalaiseen lainsäädäntöön tietojen pohjalta koskien näitä taskusopimuksia Unkarin hallitus on alkanut ryhtyä juridisiin toimiin. Luonnollisesti me haluaisimme pidä kiinni totuudesta. Jotkut itävaltalaiset villet ostivat Länsi-Unkarista maata samantyyppisten valeostajien avulla, joita Unkaristakin löytyy. Haluaisin todeta, että se, mikä on totta Tanskassa, mikä pätee Ranskassa ja mitkä lait sopivat näille maille, niin ne on nyt, sen, nyt hyväksytty Unkarissa. Jos tämä toimii Ranskassa ja Tanskassa, sen pitäisi toimia jolla laillista myös Unkarissa. Tämä on minun kantani. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kalinowski vielä lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Tämä selvitys, joka meille esiteltiin, on hyvä haluaisin kiittää teitä. Te puhuitte näistä huolestuttavista suuntauksista, mikä liittyy maanviljelysmaiden keskittymään, keskittymiseen lisäksi. Te esititte muutaman esimerkin näistä spekulatiivisista ostoista. Tämä pätee erityisesti Itä-Eurooppaan, Puola, Unkari, Romania. Te puhuitte näistä valeostajista. Kyse on siis henkilöstä, jonka, jolla on Puolan kansalaisuus ja jolla on oikeus ostaa maita Puolasta. Mutta mikä tässä on ongelma? Ongelma on se, että he saavat rahoitusta ulkomaisilta toimijoilta. Tietyn tilapäisen ajanjakson jälkeen kieltää ulkomaisen omistuksen Puolassa niin tämän ajanjakson jälkeen nämä ulkomaiset toimijat sitten anastavat näitä maita, joten tilastoissa ei ole tätä ulkomaista omistusta merkittynä. Ja kuten kollegani Unkarista sanoi, on tiettyjä asetuksia voimassa meillä. Lisäksi meillä on myös virasto, joka hallitsee maiden ostoa ja myymistä. Lisäksi on olemassa tiettyjä rajoja, raja-arvoja, jotka liittyvät Puolan maanomistukseen. Eli jos on yli 300 hehtaaria maata, niin tämä virastolla on oikeus, osto-oikeus näihin maihin kädessä. Jos siis joku ostaa maita, niin tarvitaan fyysinen henkilö, luonnollinen henkilö tekemään tämä osto. Ja jos kyseessä on yritys tai yhdistys, joka ostaa maita, niin siinä tapauksessa tietyt lait pätevät, jotka eivät ole kuitenkaan selviä eivätkä kattavia, joten nämä porsareijat pitäisi tukkia. Tarvitaan ratkaisuja, jotka päättävät tämän spekulatiivisen toiminnan maiden kohdalla, sillä nyt on käsillä vakava ongelma. Euroopan komissio on perussopimusten wattia. Ja se kyllä väittää, että meidän lainsäädäntöhankkeemme pyrkivät suojelemaan maanomistusta, että, mutta että on myös se perustuslakien vastaisia sopimuksia, että meidän parlamentin pitäisi ottaa tämä sekä selväksi niin mahdollisimman pian pitäisi vedota Euroopan komission muuttamaan lähestymistapaansa, sillä tällä hetkellä se toimii spekulatiivien puolesta. Kiitos vielä selvityksestä. Kiitoksia kovasti nyt. Haluaisin antaa puheenvuoron komission pääosastolle. Chairman, uh, thanks for the opportunity. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, tasan tilaisuuden lyhyesti kommentoida tätä tutkimusta. Ensinnäkin tämä aihe, joka on paljon laajempi, niin kuin täällä on sanottu, maanomistusoikeudet ja maan siirtäminen. Varsin monimutkainen asia ja vaatii paljon syvällisempää analyysiä, ennen kuin tullaan mihinkään varsinaisiin loppupäätöksiin. Muun muassa kyseessä on alue, joka kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle ja tietopuutteita on huomattavasti. Olemme tyytyväisiä tässä tutkimuksessa, joka pyrkii löytämään uusia tietoja ja jotenkin ke- kehystämään keskustelua, mutta kuitenkin raportissa so- sotketaan asioita keskenään niin ilman, että annetaan vah- selkeästi kuvaa siitä, miten tämä vaikuttaa niin sanottuun maan anastukseen, kun taas tiedot ja olemassa oleva tutkimus tulkitaan osittaisella tavalla selkeästi, korostetaan, äh, ollaan... Mm, puolueelliset rakenteellisesti. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että arvioidaan äh, komission vaikutusarviointia, kun se on tarkastellut suoria tukia ja rakenteellisia muutoksia. Tässä taas on nopeutettu rakenteellisia muutoksia johtuen äh, tuotannon erottamisesta tuesta. ja tämä on oikeastaan todiste siitä, mitä nyt on tapahtunut. Mitä tulee itse maan anastukseen, tässä tunnustetaan, että tätä termiä voidaan kiist- tässä voidaan kiistellä, eikä ole mitään selkeää kuvaa vielä siitä, miten termiä pitäisi tulkita. Kuitenkin se johtaa sekannukseen, sotkee käsitys keskenään maan käsitys, kauppa, ei ole koskaan määritelty ja puhutaan monenlaista muista kysymyksistä, suista tuista ja muista. Tietenkin nämä ovat vakavia kysymyksiä, mutta on tehty kaksi vaikutusarviointia, jotka liittyvät terveystarkastukseen ja hiljattaiseen YMP-uudistukseen. On tehty laaja, laajamittaisia analyysejä ja myös olemme tilanneet näitä analyysejä ulkopuolelta, jotta keskityttäisiin suoriin tukiin ja maamarkkinoihin, mutta kuitenkin tieto, jota on käytetty näissä paikallistapauksissa, jotka on tutkimuksessa esillä, ne eivät anna todisteita siitä, missä määrin tämä prosessi on todellista ja laajaa. Tässä viitataan 166 000 hektaarin ja erityisissä tapauksissa, erityisissä tapauksissa joissakin maissa. Jos nyt jotakin, niin Tämä on paras todiste siitä, että asia on varsin marginaalinen EU:ssa, koska nämä tiedot vastaavat 0,1 prosenttiin EUn kokonaisilmaasta. Ja jos tämä onkin aliarvio, niin tätä voitaisiin, tämä voidaan kertoa vaikka millä suvulla, sillä luvulla, siltäkin tämä on pieni määrä. Ja vielä kun ajatellaan maanviljelysmaan keskittymistä, tässä tutkitaan vain tilojen määrää, jotka ovat yli 100 hehtaarin tiloja. Koskaan selitä, miksi tällainen sattumavarainen kynnys, joka on varsin erilainen muuten viljanviljelyn, karjankastuksen kohdalla, ja tilanne eroaa myös maasta toiseen, talousta koko käytetään perusteluna. Sitten kokonaisargumenttina maan annastuksessa ei ole kunnolla selitetty eikä kehitelty. Tässä ei ole minkäänlaista viittausta kaikkiin moninaisiin erilaisiin tekijöihin, jotka liittyvät rakenteellisiin muutoksiin, jotka liittyvät siihen, että tilojen koko lisääntyy, eikä viitata myöskään institutionaaliseen kontekstiin, jossa tätä viljelysmaan keskittymistä tapahtuu. Onkin varsin mielenkiintoista, että eri jäsenvaltioissa on varsin erilaista lainsäädäntöä, ei vain mitä tulee maan luovuttamiseen, mutta myös perintöoikeuksiin, ja olemme nähneet, että huolimatta omistusoikeuksista maan vuokraus vaihtelee 20 prosenttia keskimääräistä on 50 prosenttisesti. Erityisesti analyysi joskus sekoittaa sen, miten tuki jakautuu edunsaajien kesken, eikä oteta sitä huomioon, että maan tuen uudelleenjako liittyy tämänhetkiseen tilarakenteeseen eikä toisinpäin. Itse asiassa perustuvatko tuet sitten aikaisempaan tuotantoon, niin kuin oli 20 vuotta sitten tilanne, tai maan määrään kokoon niin kuin nyt on, niin ainakin tämä, ja aina tämä jako on epätasasta, ellemme sitten päädy sellaiseen tilanteeseen, missä joka ikäinen viljelijä saa ihan samankokoisen tilan, ja tämä ei ole realistista, enkä usko, että se on toivottavaakaan. Vielä lopuksi, mitä tulee yhteyksiin maatalousteollisuuden, anastuksen ja eli tarvikeketjun välillä, mitä todisteita tästäkään ei anneta. Tämäkin on alue, joka tarvitsee lisää huomiota erityisesti, koska meillä on varsin erilaista kehitystä eri puolilla EUta. Vielä lopuksi lisäisin vielä äh, maaseudun väestö vaihtelee huomattavasti, samoin tuotanto vaihtelee sitten tähän tilanne nuorten viljelijöiden kohdalla ja turva. Mitä tulee suostukseen, tässä otettiin esille kolme. Ensinnäkin tämä kuva, jossa oli viisi olemassa olevaa tekijää mukana YMPstä. Voimme keskustella loputtomiin siitä, olisiko tämä sekoituksen jaon pitänyt olla erilainen ja miten jäsenvaltiot pitäisi toimia, koska kohtaan saamme tuloksia tästä. Mutta tämä on sellainen Tämä kiinnittää huomiota pääprioriteettiimme. Maankäyttö ja maankäytön muutoksen pitäisi olla politiikan keskiössä. Sitten on vielä kaksi muutakin vaihtoehtoa. Ensinnäkin se, että rajoitetaan mm, maa maan ostoa. Maa on tällainen kiinteä tekijä, ja koska se on kiinteä, niin se edustaa myös yli kahta kolmasosaa tilojen varallisuudesta. Joten todella kiinnostava kysymys kuuluukin, tar- toimimmeko, puutummeko poliittisesti markkinoiden epätoimintaan sen jälkeen, kun näin on tapahtunut, ja näinhän me yritämme tehdä, kun keskitymme ympäristöetuihin ja maan uudelleenjakoon, vai yritämmekö sitten ennakoida rajoittamalla pääomasiirtoja, niin kuin te että täm, tässä on varsa se, että syntyy vielä enemmän poliittisia epäonnistumisia eikä kortakaan tilanteesta. Sitten toinen vaihtoehto, jota ehdotettiin, oli tällainen ö, sykeen vastainen tuki. Sitäkin on käytetty laajalti hyväksi USA. Se olemme nähneet, minkä tuloksia on tullut. Mitä tulee tuenjakoon, maanjakoon, miten maa on keskittänyt, keskittynyt Tästä on kaksi ääripäätä. Olemme nähneet huomattavan muutoksen volatiliteetissa, koska ainoa variantti, joka pitää ottaa huomioon, on Tähän Ei voida mitenkään kontrolloida, jolloin me nähneet, miten tämä vaikuttaa. Tilojen kokoinen tyypillisin esimerkki on ö, maitoala, koska siellä tällainen syklien vastainen tuki tarkoittaa sitä, että tuet on, ovat liian keskittyneitä, liian ne, tukea tarvitsevat, että saavat sitä liian vähän ja toisinpäin kaikki se, että tästä tulee tietysti keskeinen kysymys, mutta jotta päädyttäisiin konkreettisiin tuloksiin siitä, mitä pitää tehdä, niin täytyy mennä paljon enemmän yksityiskohtiin ja taustatietoihin pitää pureutua. Uskon, että pian tulemme saamaan tietoa uudesta rakenteellisesta Eurostatin tutkimuksesta. Tätä, tätä kautta voimme ottaa huomioon kaikki muutokset, joita tapahtuu Euroopan maataloudessa on tapahtunut 50 vuoden aikana. Ja sitten yritetään selventää hiukan enemmän jotakin näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Myślę, że po Pana wypowiedzi zapewne poprosimy komisję. Uskoisinpa, että tämän esityksen jälkeen pyydämme komissiota valmistelemaan meille eh, asiakirjan liittyen tähän aiheeseen syksyyn mennessä, jotta me voisimme hyvin ymmärtämään nämä komission argumentit. Nyt sitten sitten pyydän asiantuntijoita vastaamaan. No, pyrkikää lyhyesti vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitos. For, uh, the huge number and the best. Kiitos näistä uh, kysymyksistä. On hyvä saada tästä palautetta tästä selvityksestä. Aloitan näistä tiedonlähteistä. Siellä oli paljon kysymyksiä liittyen niihin totta kai. Ja viiteluettelo on siellä lopussa, mutta otan muutaman esille, joita me käytimme, jotta voitaisiin osoittaa tämä mittakaava näistä suurista maakaupoista, jossa oli kaksi erityisesti. Kyseessä oli EC-sponsoroitu asiakirjaluettelo Siinä käsiteltiin vuonna 2012 lukuja ja niin edelleen. Niissä oli paljon tietoa liittyen ulkomaisiin suoriin sijoituksiin eri jäsenvaltioissa. Lisäksi tietoa saimme no, oma mietinnöstä, joka tuli Ekon valiokunnalta, joten mielenkiintoista, että tekin näyttö tuottaa oman mietinnön ja kannustaisin teitä tähän, sillä ETSKlla on myös vastaava tutkimus ollut. Se julkaistiin vuonna 2015 tammikuussa. Sen Land Grabbing Warning for Europe ja niin poispäin. Niin sieltä löytyy tilastot näistä 200 000 hehtaarista Puolassa. Ne oli siis tuolta siitä mietinnöstä saatu. Kolmanneksi Suurin tiedonlähde oli kirja, joka TN julkaisi vuonna 2013. 13 paikallista kansallista tutkimuslaitosta saivat tämän tehtävän on meiltä sekä Itä- että Länsi-Euroopassa. Kyseessä oli muun muassa ympäristöjärjestöjä, ihmisoikeusjärjestöjä ynnä muita tutkimusjärjestöjä. Ja me pyysimme niitä tekemään kenttätyötä ja keräämään tietoa niiden omista kansallista tilanteistaan ja esittelimme sen myös parlamentissa muistaakseni kesäkuussa tuona vuonna, joten pyydän teitä myös katsomaan sitä kirjaa. Joten toivottavasti vastasin riittävästi tähän lähdekysymykseen. Sitten oli kysymys mahdollisuudesta, joka ei olla on toimia, jotta voidaan estää maiden anastaminen ensinnäkin. No, argumentti tässä yrityksessämme on, että toimia tarvitaan EU-tasolla, jotta voidaan puuttua tähän ilmiöön, sillä on paljon hyviä käytänteitä jäsenvaltioissa. Esim. me osoitimme SAFER-järjestelmää Ranskassa, jossa paikallistason toimijat sääntelevät näitä kauppoja eri alueilla. Meistä tämä oli hyvä esimerkki hyvästä toiminnasta, mutta ilman voimakasta EU-laajuista tukea tällaiset hyvät ja parhaat käytänteet eivät tule estämään tätä prosessia koko EU:ssa. Ja tunnistimme, että on sellainenkin ongelma, että tämä tulee sääntelyyn tai maiden käsittelyn EU:ssa on, että tämä on jaettu eri toimivaltuuksiin ja pohti sitä, miten maata pidetään. Jos sitä pidetään viljelysmaana, niin sitä säännellään YMPn kautta, josta katsotaan investointina tai hyödykkeenä, niin se kuuluu sisämarkkinoiden piiriin. Jos kyse on elinpaikasta, niin se tulee alueellisen kohesion politiikasta. Jos sitä pidetään, jos asiaa katsotaan ympäristönäkökulmasta, niin sitä katsotaan taas toisesta aspektista. Ja tällainen jako ei luo tällaista holistista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jota tarvittaisiin, jos halutaan ratkaista tämä ongelma. Joten yksi suosituksistamme liittyy siihen, että komissio voisi ehkä antaa omat suosituksensa liittyen näihin asioihin. Ja voitaisiin käyttää muun muassa parhaiden käytännön suuntaviivoja maanhoidossa. Se voisi toimia kunnanhimoisena horisonttina sille, miten viljelysmaa tai EU-ssa pitäisi hallinnoida. Lisäksi kysymystettiin siitä, mitä eri jäsenvaltiot tekevät näistä maanomistussuuntajuosta. sillä EUhan oli yksi etemänäivistä voimista, kun nämä suuntivat luotiin. Se oli tärkeässä osassa neuvotteluissa. Ja nyt EUn tehtävä on panna täytäntöön nämä suuntaviivat. On mielenkiintoista, että oli vielä Chausseur, aikaisemmin YK erityislähettilässä, niin tarkastusta on kommentoinut näiden suuntaviivojen täytäntöönpanon puolellisuutta Euroopassa ja kaiken kaikkiaan globaalissa pohjoisessa on sellainen olettamus, että nämä suuntaviivat pätevät ainoastaan kehittyviin maihin, vaikka ne ovatkin globaaleja ja pätevät aivan yhtä lailla Eurooppaan kuin muuhun maailmaan. No, en tiedä tarkalleen, mitä EUn suhteen tapahtuu. Ne suhteen, suhteen että Saksa ja Alankomaat ovat ryhtyneet aloitteisiin, on itse mukana – Alankomaissa äh, erässä äh, foorumissa, jossa käsitellään asiaa, mitä voidaan käsitellä näitä suuntaviivoja, joten siinä ehkä asia, jota muutkin jäsenvaltiot voisivat pohtia käyttävänsä. Sitten oli kysymys, joka käsitettiin äh, näiden maakauppojen aikataulusta ja aikajanasta, että onko huomattu muutoksia ajan myötä. Emme tehneet kronologista vertailua vuosi vuodelta, että ovatko suuret maakaupat lisääntyneet vai eivät, mutta Sanoisin, että on voimakkaita merkkejä ilmassa siitä, että suuret maakaupat EU-ssa ovat lisääntyneet, aika on loppumassa, joten katson, sanon vain millä sivulla se on 21 selvityksessä. Sieltä näette kuvan, jonka sain meressä tutkimuspaperista, jossa otin tätä ulkomaiset investoinnit ovat lisääntyneet EU-ssa 2003-2008 välillä. Lisäksi on monia syitä uskoa, että johtuen inflaatiopaineista, jotka ovat nostaneet maan hintaa, erityisesti 2007-2008 elintarvike-, finanssi- ja energiakriisiä ja koko pehmyhyödykkeiden markkinat ovat lisääntyneet, niin kiinnostus maata kohtaan on lisääntynyt. Lyhyesti näiden tilojen jakaantuminen, kun sanotaan, että kun kommentoimme tätä keskittymää, Nyt onko meillä tarkempaa tilastotietoa tuosta. Jälleen kerran sanoisin, että sivulta 24 löytyy lisää tietoa selvityksessä. Siellä sanomme, että Eurostatin mukaan se määrittelee suuret tilat sellaisiksi, että Ne ovat suurimmassa luokassa yli 100 hehtaaria ja 0,6 Euroopan tiloista muodostaa ovat ne, joten kyse on siitä, että suuret tilat dominoivat tuota kyseistä sektoria. Siinä pääsee aika loppui. Kiitos. ajouté quelques éléments d'information. Hiukan lisätietoja minultakin sama ongelma, joka on tullut täällä esille, ovat juuri tiedot Euroopan tasolla, joita saadaan jäsenvaltoista. Miten määritellään aktiivinen viljelijä, sehän liittyy YMP-uudistukseen, niin se on jäsenvaltojen tehtävässä nyt tilanne varsin epätasapainoinen. En halua mennä yksityiskohtiin. Tiedän, että Euroopassa esimerkiksi Romaniassa on tullut paljonkin reaktioita tähän. Meidän tutkimuksemme ei mahdollistanut sitä, että saatiin tarkkaa tietoa romaista politiikasta ja muista jäsenvaltioiden hallitusten harjoittamasta politiikasta. Tässä suhtautan asian tutkimuksessa, tutkimuksessa eurooppalaisittain. Ja yksi suositus, joka meillä on, on, että kerättäisiin juuri tietoja, joita voidaan vertailla keskenään Euroopassa. Ja, niin että jokainen voitaisiin tavallaan sovittaa yhteen jäsenvaltioiden antamat tiedot, mutta tätä asiaa pitäisi tietenkin sitten käsitellä. Sitten mm, aktiivinen viljely on yksi tärkeä haaste YMPssä tällä hetkellä. Sitten lyhyesti itäisestä Euroopasta on selvää, että 2004 Itä-Euroopan maat liittyivät EU-hun, niiden talouden rakenne maataloudessa – on ehkä, mitä sanoisin, hieman kaoottinen yksi vastauksista, joka tässä annetaan, on määritellä poliittiset tavoitteet, eikä vain jättää markkinoiden tehtäväksi hoitaa asia. Se saattaisi johtaa katastrofiin. Tarvitaan po- poliittisia tavoitteita kiinteistö, maanomistuskysymyksissä kiinteistörekisteriasioissa. Ainakin tämä ansaitsisi hiukan pohdintaa. Sitten epätasa-arvoinen suorien tukien jakautuminen, selkeä epätasa-arvoa kyllä on ja me ehdotammekin tässä mietinnössä on, että tasapainoitettaisiin tukien jakoa. Tämä tarkoittaa sitä, että poistaisiin suorittavat, eipä tietenkään, vaan autettaisiin ennen kaikkea pienet, jotka erityisesti tukea tarvitsevat. Uskon, että tuli tässä, tässä oli siis todella paljon kysymyksiä, en ehdi niitä kaikkia käsittelemään, joten pysyn näin yleisellä tasolla tässä vaiheessa. Bardzo dziękujemy. Myślę, że szkoda, że trochę zabrakło czasu już dla Państwa. Kiitoksia kovasti. On varmasti vahinko, että ei kaikkiin kysymyksiin saatu vastausta mutta johdanto kuitenkin oli niin yksityiskohtainen, että uskon, että meillä nyt on, tai me olemme käsitelleet lähes kaikkia ongelmia. Tästä tietysti pitää vetää omat johtopäätökset ja me käytämme nyt tätä kaikkia tietoa hyväksemme. Me jatkossa voimme vastata tarpeisiin ja voimme laatia muunlaisia välineitä vielä avuksi. Kiitän vielä vieraitamme. Mutta todellakin tätä asiaa pitää vielä analysoida paljon enemmän ja syvällisesti käyttäen erilaisia lähteitä, koska luonnollisesti joskus jotkut lähteet siteraavat yliopistotutkimuksia ja sen jälkeen se alkaa tavallaan elää omaa elämäänsä kuin sen tutkimus, mutta mielestäni kaikki tiedot tässäkin olivat kuitenkin aika lähellä realiteetteja. Kiitoksia vielä tästä mielenkiintoisesta raportista ja varmasti palaamme vielä tähän aiheeseen jatkossa. Nyt siirrytään kohtaan 12. Tämä liittyy eläinten jalostukseen ja annan puheenvuoron heti esittelijälle. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, tämä asiakirja, jota me työstämme, oli meillä mahdollisuus muistuttaa, mikä tärkeä rooli on jalostuseläinten kasvatuksella erityisesti jos niillä on korkea geneettisesti arvoa, nämä eläimet tahtovat kehittämään taloudellisesti aluetta. Ne luovat elintarviketurvallisuutta Eurooppaan. Ne ovat yksi sen pilari. Euroopan komissio halusi ryhmittää yhteen direktiivit, jotka liittyvät näihin eri lajeihin yhteen ainoaan asiakirjaan, eli tähän yhteen asetukseen, mutta tämä asiakirja ei ole ainoastaan selkiytystyötä päinvastoin kuin mitä aluksi vaikutti olevan. Euroopan komissio ehdottaakin uudenlaista rakennetta, joka on harmonisoidumpi eläinjalostuksessa tiettyjen lajien osilta, joka vaikuttaa kasvattajien toimintaan ja eri toimijoihin, jotka ovat mukana tässä jalostustoiminnassa. Olen samaa mieltä komission kanssa yleisistä linjauksista kuitenkin. Tiettyjä kohtia pitää tarkentaa tai uudelleen arvioida. Ensinnäkin halusin lisätä tai tarkentaa tiettyjä määritelmiä, erityisesti tämä rodun määritelmä ja jalostusohjelma, vaikka se olisikin tärkeää täytäntöpanon kannalta. Lisäksi tärkeää on kilpailukyvyn näkökulma, suuret rodut, niitä pitää pystyä viemään kansainvälisesti ja tämän asiakirjan myötä tätä tehtävää pitää helpottaa kuitenkin Tämä kaikki ei saa vaarantaa pieniä rotuja, harvinaisia rotuja ja hyvin heikkoja rotuja, jotka ovat kuitenkin osa Euroopan roolista biodiversiteettiä. Haluan sanoa, että tämä tasapaino säilytetään koko asiakirjassa. Toivon, että toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää tietyn toiminnan ja jalostusohjelman, jos se, jos se aiheuttaa vaikeuksia biodiversiteettialueella. alueella. Lisäksi asia, jota komissio on käsitellyt, mikä meille tärkeä, on yhteistyö, kansainvälinen yhteistyö jalostusjärjestöjen välillä. Sellaista on hyvin vähän tällä hetkellä, vaikka foorumia on tietynlaisia perustettu. Minusta onko siltä, että Euroopan pitäisi helpottaa tämän tyyppisiä aloitteita. Tärkeää on totta kai tietojen luotettavuus ja niiden yhteentoimivuus, jotta nämä eri jalostusjärjestöt syödyvät yhteisen sävelen. Ja turvallisuus pitää myös taata asiakkaille. Tässä kohtaa en ole ehdottanut uusia lainsäädännön artikloja, mutta olen halunnut avata keskustelun tästä asiasta ja vedonnut komissioon, että tässäkin tässä asian huomiota lopuksi. Mitä tulee kloonauskysymyksiin ja eläinten hyvinvointiin, noin kyseenalaista, miten tärkeitä nämä aiheet ovat, mutta tämänlaisessa asiakirjassa, joka on jo valmiiksi hyvin tekninen, niin minusta enpä varmaan lisätä sellainen tähän tekstiin. On muita asiakirjoja, joissa näitä ongelmia on käsitelty jo, joten minusta ei kannattaisi tällaisia säännöksiä tähän asetukseen lisätä. Tarvitaan nimittäin selvää helpolukuista asiakirjaa. Jokaisen tekstin pitää käsitellä omaa aihettaan ja kansalaisemme varmaankin näin ollen löytäisivät lisää selkeyttä tästä asiakirjasta lopuksi. Olen siis kaiken kaikkiaan samaa mieltä kuin komissio, mutta kuitenkin toiminnalliset realiteetit alalla pitää saada hyvin esille. Uuden asetuksen myötä toimijoiden pitää, pitää eh, kiinni omista erikoisuuksistaan ja vahvistaa suurten rotujen potentiaalia ja samalla pitää kuitenkin tukea näitä pieniä rotuja, jotka ovat tiettyjen alueiden valtti. Haluaisin vedota tiettyihin erikoispiirteisiin. Asiakirja haluaa olla yleisluontoinen kuitenkin on tiettyjä erikoispiirteitä, jotka mainitaan tiettyjen rotujen kohdalla. Tämä pätee erityisesti eh, hevoseläimiin, hevosiin. Niitä ei voida käsitellä tässä asetuksessa samalla tavalla kuin muita lajeja, johtuen siitä, että niiden kantakirjat ovat hyvin erityislaatuisia. Suuret hevosrodut eh, maailmanlaajuisesti eh, ovat hyvin myytyjä. Tätä ei saa kyseenalaistaa. Eurooppa on johtava toimija hevosten jalostuksessa edelleenkin. Ja EUssa on nämä suuret toimijat tällä alalla nimenomaan. Meidän pitää ottaa huomioon tämä ja pitää pitää yllä niiden näiden hevosarvojen kantakirjojen moninaisuus. Kiitos varjoesittelijöille mielenkiintoisista keskusteluista ja jäljellä olevasta työstä vielä. Kiitos niille, jotka ovat auttaneet tämän työn valmistelussa. Aikataulu 25. päivä tarkistustehtävisen määräaikaa haluaisin äh, saada kompromissi tehtyä ennen lomille lähtöä, jotta te saatte ne sitten heti, kun palataan lomilta, sillä asiakirjassa pitäisi äänestää äh, syyskuun puolivälissä. Kiitoksia. Nyt haluaisin pitää, että pidät kiinni minuutin aikana. Uh, Puheenjohtaja, kiitoksia tästä loistavasta mietinnöstä ensinnäkin Rafaeli oli varjoesittelijänä, että hän ei voi olla paikalla, joten puhun hänen puolestaan, mutta olen täysin samalla että hänen kannastaan, joten tämän, puhun ihan omissakin nimissäni samalla. Esittelijä on mielestäni tehnyt varsin hyvää työtä ja pidämme monista asioista, joista hän on kirjoittanut ja arvostamme kovasti tätä sisältöä. On muutamia kommentteja, jotka ottaisin esille mitään isoja kysymyksiä, mutta haluaisin vain varmistaa, että lisäkeskustella näistä kysymyksistä tarvitaan, niin kuin esittelijäkin sanoin. Äh, hevossektoria ei pitäisi ottaa mukaan samanlaisella, pitää olla varovaisia, että otetaan huomioon, koska äh, otetaan tämä huomioon muidenkin lajien kohdalla, esimerkiksi lehmien kohdalla. Nämä ovat olleet tuotantoeläimiä ja jalostusjärjestöt on, ovat järjestäytyneet eri tavoin. Vaikka esittelijä on ottanut tämän huomioon, ehkä meidän pitää tehdä joitakin tarkistuksia, jotta vielä selvennämme tätä asiaa hiukan enemmän. Sitten vielä toinen asia, miten sisämarkkinat toimivat. Olen täysin samaa mieltä esittelen kanssa sikäli, että on joitakin kohtia ja meidän pitäisi tehdä kyllä joitakin tarkistuksiakin, jotta voimme suojella harvinaisia äh, rotuja ja varmistaa biologinen monimuotoisuus, mutta tätä pitäisi käyttää verukkeena suojella jalostusjärjestöjä, tietyissä maissa. Pitäisi olla mahdollista harjoittaa kilpailua ja tuoda lisääntymismateriaalia, jalostusmateriaalia muista maista. Tämä on erittäin tärkeää, eikä tätä pitäisi käyttää verukkeena sille, että on tällaisia kansallisia jalostusjärjestöjä pelkästään. Kiitoksia puheenjohtaja. Oui, merci, monsieur Rebega. Kiitoksia, Rebega. Kiitoksia, puheenjohtaja. Todellakin Tämä mietintö on mietintö, jonka halutaan vähentää byrokratiaa. Toisaalta se on mietintö, joka täytyy ottaa huomioon useita asioita. Jos, jos ajatellaan jalostuseläimiä ja jalostusmateriaalin kauppaa, haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Me olemme samaa mieltä periaatteessa kaikista tarkistuksista ja kaikista ehdotuksista, mutta kun tässä on yritetty vähentää delegoituja säädöksiä, meidän täytyy olla tarkkana, koska tällä hetkellä meillä on joitakin rakenteita, jotka toimivat oikein hyvin, ja jos poistetaan nämä delegoidut säädökset, niin sitten saattaa käydä niin, että mietinnön jälkeen mm, täytäntöönpano viivästyy. Sitten minä olen esitellyt, ehdottanut mietinnölle hyvin yksityiskohtaista määritelmää, mutta pääsimme yhteisymmärrykseen hänen määritelmästään kahdesta syystä. Ensinnäkin juridista syystä. Me kaikki tiedämme, että on hyvin vaikea löytää sopivaa määritelmää. Ja toiseksi, jotta meillä olisi näkemys Euroopan tasolla, voisi olla, että jotkut eläinryhmät olisivat jatkuvasti äh, syrjittynä tämän ohjelman täytäntöönpanossa. Myöskin FAO on sanonut, että rotua on hyvin vaikea määritelmä. Mitä sitten tulee näihin kantakirjoihin. Tämä, tarko, tarkoitan tässä kaikkia lehmien, lammaseläinten esimerkiksi kantakirjoja, kaikenlaisia arkistoja, yleisiäkin arkistoja, mutta on tapauksia, kuten Romaniassa ja todennäköisesti muissakin Itä-Euroopan maissa, joissa kantakirjoja ylläpitää valtiollinen taho, Tämä on otettava huomioon. Sitten 15 eh, artikla nimittäin ratkaisu erilaisiin kiistoihin. Meillä on jo eh, olemassa olevia rakenteina ja tällainen oma tuomioistuin, jota komissio on ehdottanut, ei ole tarpeen. Eh, sitten hevoseläimiä tulisi käsitellä erillisessä luvussa ja sitten meidän on huomioitava, että että jalostustekniikka eh, eh, kattaa eri asioita eri valtioissa. Meillä täytyisi olla hyvin tarkka määritelmä tästä. Kiitän kaikkia ja toivottavasti tämä eh, asia saadaan mahdollisimman pian päätökseen. Monsieur Osling. Kiitoksia sitten, herra Osling. Kiitoksia. Kiitän esittelijää erinomaisesta työstä. Mm. ajatus olisi se, että äh, meillä ei olisi äh, sellaista jalostusta, joka vähentää monimuotoisuutta Euroopassa, vaan vahvistaa sitä. Ja se on tämänhetkisen jalostuksen ongelma. Se on ehkä tässä sanottava, ettei meillä ole mitään ongelmaa tämän yhtenäistämisen kanssa, vaan enemmän ongelma on rotujen häviämisessä Euroopassa. Meidän täytyy lisätä monimuotoisuutta tässä asiassa, olemme esitellen kanssa samaa mieltä. Se, mitä myöskin tuemme, on se, että myöskin eläinten terveysjalostuksessa, että sitä vahvistetaan. valitettavasti jalostuksessa katsotaan ainoastaan usein tuotantoa ja terveys ja elinikä ei ole jalostuksessa etusijalla ja olisi hyvä, että tätä tuetaan. Tuemme myös tarkistusta kahdeksan, jossa on kyse biologisesta monimuotoisuudesta ja Nagojan pöytäkirjasta. Sitä voimme täysin tukea ja siksipä luulen, että loppukeskusteluissa voimme päästä yhteisymmärrykseen esittelijän kanssa. Olemme hyvällä tiellä. Merci, Monsieur Agnew. Herra Agnew. Thank you, Chairman. We're talk- Kiitos puheenjohtaja. Tässä puhutaan uusista asetuksista, jotka liittyvät jalostusjärjestöihin ja vaikutuksiin, jotka saattaisi olla omassa nyt yhdistymisen kuningaskuntaan muutama asia. Ensinnäkin selviy- selvyyttä tarvitaan lisää. On hieman hämmennystä liittyen siihen, että tämä asetus salliiko se sille, että ulkoistetaan tämä toiminta jalostusjärjestöille vai ei osa sosiaalisesta uskoo, että niin toimintaa rajoitetaan, ja toiset asiantuntijat sanovat, että ei käy niin, joten selviyttä tarvitaan tähän. Vieläkin tärkeämpää ehkäpä, onko tässä asuksessa sopiva ala, että jalostajat voivat perustaa jalostusjärjestön, joka saattaisi toisaalta olla ristiriitainen jalostusohjelmien kanssa, jos haluavat luoda uuden lajin, tai rodun, annan esimerkin, onko niiden pakko ilmoittaa itsensä jalostusjärjestöksi, jotta ne voivat tehdä näitä asioita. Ja meillä on esimerkki tästä UKssa, oli nimittäin stabilizer breed-rotu, jonka Yorkshireissa saatiin aikaan, kun risteytettiin paikallisia eläimiä amerikkalaisten eläinten kanssa tämä asetus, vai olisi ehkä estänyt tämän, ja onko komissio ottanut tämän huomioon? Merci. Je ne sais pas si vous avez bien perçu le... Kiitoksia. Sitten herra on kuten komissiosta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Dantani ja mietintöluonnoksesta. Se selkeästi osoittaa, kuinka kiinnostavana parlamenttiaihetta pitää, eikä tämä liity pelkästään geneettisiin resursseihin, harvinaisiin äh, rotuihin, kenties monimuotoisuuteen, vaan tässä on kyse myös siitä, että on sellainen ympäristö, jotta saadaan aikaan vahva tuotantoeläin, karjan eläinten äh, jalostusjärjestelmä. Komissio on tutustunut huolellisesti lukuisiin tarkistuksiin ja pystyy kommentoimaan näitä jatkossa. Mutta ensin haluaisin kiittää herra Dantania monista muutosesityksistä, joita komissio mahdollisesti voi tukea, koska ne parantavat tekstiä ja paremmin selventävät, mikä on komission tarkoituksena ollut. Kuitenkin on joitakin kysymyksiä, jotka tässä vaiheessa tarvitsevat lisäkäsittelyä komission yksiköissä, ja mainitsin niistä nyt viisi. Ensin se, että otetaan käyttöön mahdollisuus hylätä uusien jalostusjärjestelmien tunnustaminen ohjelman yhteydessä toiseksi, että se poistetaan valta hyväksyä delegoituja säädöksiä muiden lajien jalostuksen yhteydessä. Kolmanneksi vedetään pois huomattavasti valtuutuksia hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla pyritään sopeuttamaan tämänhetkisiä teknisiä liitteitä Neljä. Rajoitetaan virallisia kontrolleja ja viimeisenä viidentenä kysymyksenä laajasti sovellettaisiin kansallista lakia kiista kysymyksissä, ratkaisuissa, mutta jatkolainsäädäntö toiminnassa tarvitaan läheistä yhteistyötä toimielintemme kesken. Voin vain toistaa, että minä ja osastoni jatkossakin tulee olemaan parlamentin käytettävissä. Haluamme auttaa silloin, kun se on vain tarpeen, jotta saadaan aikaan sellainen teksti, joka voidaan sitten hyväksyä yhteislainsäätäjien kesken. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille. Sitten vielä esittelijä herra Dantin. Voitte lopettaa tämän keskustelun tähän. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia poliittisten ryhmien edustajia heidän kommenteistaan. Olen sitä mieltä, että me olemme menossa kohti sopua, sillä olemme hyvin lähellä toisiamme. Tässä asiassa haluaisin vain vakuuttaa kollegamme Agnewn siitä, että no Eurooppa ottaa huomioon myös tämän alueellisen moninaisuuden, todellisuuden ja on selvää, että hän mainitsi tämän esimerkin ja siitä osin asiakirjassa ei luotaisi esteitä tällaisille, tällaisille toiminnoille – Otan huomioon myös komission kommentit ja olen Envivaliokunnassa, myös sitten olemme tehneet asioita yhteistyössä löytäneet sopua, joten ei olisi mahdotonta löytää saman suuntaisia kantoja. Nyt meidän valiokuntamme kanssa unohdin aikaisemmin sanoa, että neuvosto on saman aikaan vienyt eteenpäin, niin, ja meillä on käytössä jo tiettyjä komission, neuvoston asiakirjoja, jotka voisivat helpottaa työtä trilogien kannalta. Sitten oli kysymys liittyen delegoituihin säädöksiin asiakirjassa. Puhuttiin siitä, että tulisi paljon näitä delegoituja säännöksiä parlamenttiin. On tietyllä tavalla asiantuntija tässä asiassa ja meistä perusasiakirjat voivat olla tarpeeksi selkeitä, jotta voidaan parantaa sitä täytäntöön pelkästään täytäntöpanosäädösten avulla. Se on hyvin äärimmäisen arkaluontoinen kysymys, joka liittyy siihen, että sovellettaisiin tätä myös, lainettaisiin sitä muihinkin rotuihin, mutta tässä käsitellään vain näitä sikoja, muun muassa nautoja ja muita, ja sitten on paljon muita, jotka jäävät ulkopuolelle, muun muassa siipikarja, komissio, ajatteli, että se kattaisi kaikki nämä lajit delegoidulla säädöksellä komission on pyytänyt jo perusasetusta. Näihin kysymyksiin liittyen minusta haasteet ovat sellaiset, että meidän tulee vaatia myös perustekstiä näistä muista lajeista. Olen keskustellut asiasta varjoistoiden kanssa. Minusta tämä kanta on kiehtomaton. Kiitos yhteistyöstä kaikille teistä. Oui, monsieur Bouda, vous voudriez juste réagir rapidement. Bouda, le reaktio teiltä. Niin, ihan lyhyesti puheenjohtaja liittyen siihen, mitä tulee tähän äh, parantamiseen. Äh, olisi siis hyvä, että me työskentelisimme, mitä tulee äh, tietojen laatuun ja jotta kun maanviljelijä tuo maahan eläimen, niin hän voi olla varma siitä, että tämä todella vastaa sitä, mitä hän on sanottu, koska kotimaassani on tuotu maahan eläimiä. Joissain tapauksissa näiden eläinten laatu oli aivan erilainen kuin oli oletettu, joten haluaisin tätä korostaa. Kiitoksia. Oui, monsieur Dantin, rapidement. Dantin vielä lyhyesti. Dans le sens de notre Haluaisin puhua ihan Budan kanssa samalla tavalla. Mielestäni tilastotieteilijät ovat ottaneet tämän äh, tilastokysymyksen huomioon tekstissä. Tietysti nämä tietojen vertailu maasta toiseen, sen pitää olla täysin luotettavaa ja se pitää tehdä luotettavaksi. Siksi äsken puhuin asiakkaan äh, turvallisuudesta. Kun ostaa eläimen, pitää välittömästi voida olla varma siitä, että se voidaan rekisteröidä sitten omassa maassa Lyhyesti tarkistus on aikaraja 25. kesäkuuta kello 12. Sitten koordinaattoreita pyydän jäämään saliin heidän kokoustaan varten. Kiitoksia muille aamupäivästä.